Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen. Hyvät naiset ja herrat. Minulla on ilo toimittaa tärkein tehtävä, eli toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi valiokunnan nimissä. Monet kollegat valiokunnassa ovat esittäneet intressin tätä tärkeää kysymystä kohtaan, että sitä käsiteltäisiin vähän intensiivisemmin. Pyydän ymmärtämystä, pahoittelen että niin monet kollegat eivät vielä täällä ole. Ehkäpä toivon, että tänne vielä heitä tulee, koska vaikea löytää sellaisia aikoja, jolloin kaikki pääsevät, kun näin paljon rinnakkain tapahtuu. Euroopan energiapolitiikassa viime vuosina on energiapolitiikka on tullut yhä merkityksellisemmäksi. Se on, siitä on tullut yksi tärkeimmistä eurooppalaisista teemoista, energiatoimitukset monista näkökulmista tietysti siitä näkökulmasta, että onko meillä tarpeeksi energiaa, miten saamme aikaan sen, että emme tule liian riippuvaisiksi kolmansien maiden energian toimituksista, miten saavutamme sen, että energiaa saadaan mahdollisimman edullisella hinnalla, koska kansalaistemme kannalta, mutta myös teollisuudemme kannalta sillä on suuri merkitys, että on järkevä hinnoittelu ja sokerina pohjalla miten saavutamme sen, että energian käytöllä on mahdollisimman vähän negatiivisia vaikutuksia ilmastoon ja ympäristöön. Ja kaikista näistä kysymyksistä on tehty monia, käyty monia eri keskusteluja, laadittu erilaista lainsäädäntöä. Kaikki Valistuneet ihmiset varmaan näistä jo tietävät, mutta tämä debatti on ollut Eurooppa-keskeistä. Miten saadaan yhtenäismarkkinat, sisämarkkinat toimintaan? No ei ne vielä täysin toimi, mutta ollaan päästy eteenpäin. Miten saavutetaan se, että verkot eh, ja yhteenliittymät saadaan Euroopan sisällä paremmin toimimaan? Tärkeä teema, jossa komission sen Oettinger yrittää saada asioita läpi ja on saanutkin jo. Ja nyt sinne sinitilanteesta voidaanko saada osaratkaisu siitä, että katsotaan ulospäin, onko siellä lähteitä ja yhteistyömahdollisuuksia, jotka, joilla on ihan eri vaikutukset, jotka eivät rajoita pelkästään energiapolitiikkaa, vaan että miten naapurimaiden kanssa, joita ei hitään ensimmäisessä välissä katsottu, että löytyykö sieltä uutta potentiaalia. Siitä on oikeastaan kyse tänään, että saadaanko kuullaan niistä, jotka tekevät Välimeren projekteissa työtä, mikä siellä on tilanne, mitkä ovat kehityspotentiaalit, miten ne arvioitte sitä rahoituksellisesti, taloudellisesti, teknisesti, poliittisesti. Tämän viikon kokouksissa on jo muutama keskustelu käytykin ja on kuultu, että ei kaikki teknisestikään ole niin yksinkertaista. Mutta että on niin paljon monia kysymyksen asetteluita, ja tästä haluaisinkin ensinnäkin kiittää niitä kollegoita, jotka tähän aloitteeseen ovat lähteneet tai painostaneet. Yksi heistä on täällä ylhäällä, joka sanoikin joka päivä melkein, että nyt tämä tilaisuus täytyy järjestää nopeasti. Ja on puhunut sen puolesta, Angelika Niebler on kyseessä, mutta myös muut. Haluaisin kiittää myös kaikkia asiantuntijoita, jotka ovat tulleet läheltä ja kaukaa, osaltaan hyvin kaukaakin, että ottavat meitä vähän eteenpäin. Toivon, että tämä tilaisuus auttaa meitä. Niitä, jotka täällä voivat olla, mutta sitten myös niitä, jotka myöhemmin voivat lukea kirjallisessa muodossa. Kiitokset kaikille ja minun tehtäviini on tätä myöten tänä päivänä täytetty. Ja annan puheenvuoron sitten ensimmäisen paneelin puheenjohtajalle Angelika Niblerille. Oikein paljon kiitoksia herra puheenjohtaja Parahin kollega Herbert Roil, hyvät alustajat, hyvät naiset ja herrat. Omalta osaltani haluaisin myöskin tervehtiä teitä, toivottaa tervetulleeksi tänne kuulemistilaisuuteen. Ensin haluaisin kiittää Herbert Roille sinua siitä, että huolehdit sihteeristön avustuksella siitä, että tämä julkinen kuulemistilaisuus voidaan tänään järjestää. Kiitos oikein paljon. Meillä on tiukka aikataulu, joten ehdottaisin, että aloitamme heti olen iloinen siitä, että voin olla puheenjohtajana ensimmäisessä paneelissa. Meillä on täällä aivan loistavia puhujia ensimmäisessäkin paneelissa. Desertec-hanke ja aurinkoenergia. Tästä aiheesta on keskusteltu paljon ja tämä on myös ajankohtaista keskustelua ajatellen Saksan päätöstä luopua ydinvoimasta ja siitä, että – uusiutuvia energialähteitä tarvitaan ennen. Tätä hanketta tulisi toteuttaa nopeammin. Hienoa, että voin toivottaa tervetulleeksi Desetek-aloitteen johtajan Palfan Sonnin Saksasta. Sitten Albrecht Kaup Med Emidistä. Hän on johtaja Eurovälimeren energiamarkkina integraatiohankkeesta. Barcelonasta tullut elsasilainen Mark Strauss. Hän on energiaosaston neoantaja Union for the Mediterranean sihteeristöstä. Ja haluaisin myöskin toivottaa tervetulleeksi Christopher Burkhartin, joka on rajojohtaja First Solarista. Olisi hienoa, herra Fanson, jos voisitte aloittaa Alustuksenne ajattelimme, että noin 80 minuutin puheaika. No Sitten kollegoilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Kiitoksia alustuksesta, Rova Niipler. Kiitoksia herra Roilille kutsusta tulla puhumaan. Tämä suuri kunnia ja hyvä tilaisuus myös näitä Desertekin ideoita vielä esitellä ja sanoa, missä, mikä on tilanne ja ennen kaikkea, mitkä seuraavat askeleet ovat, jotka ovat tärkeitä, jotta saadaan asiat liikkeelle. Minulla on valittu tämä otsikko. Powerful Impulse for Long-Term Prosperity for the Region and Europe. Lähi-Itä-Eurooppa myöskin siinä mukana ja käyn läpi nämä kalvot nopeasti. Tunnette varmaan tämän kuvan Euroopasta, jossa auringon, aurinkoa on vähemmän. Euroopassa, lähi Pohjois-Afrikassa on enemmän aurinkoa. Ja mikä Desertekin idea sitten on, ja useimmat tästä ovat varmaan jo kuulleet, on juuri se, että siellä missä aurinkoa on paljon ja vähän ihmisiä, eli tyhjiä alueita, aavikkoa, jossa on myös paljon tuulienergiaa, että sitä voitaisiin käyttää hyödyllisesti paikallisväestön ja paikallisten maiden hyväksi ja sitten luoda myös se mahdollisuus, että osittain sitä vietäisiin myös Eurooppaan. Tämä on se toiminta, jota ei voida toteuttaa huomenna tai ylihuomenna, vaan seuraavina vuosikymmeninä. Eli tämä on pitkä askel askeleelta kehitys. Tämä mahdollistaa. Tiedätte myös kaikki, ja enemmän uutisissa on, että Euroopalla on naapuri, Pohjois-Afrikka. Se on jälleen löydetty uudelleen nyt viime puolen vuoden aikana. He ovat fantastisia ihmisiä muuten. Kyseessä on maat, jotka ovat ystävällisesti asennoituvat kulttuurellisesti. Eurooppa näkee, että ne ovat myös suuressa kasvussa ja kehityksessä. Väestö kasvaa, bruttokansantuote kasvaa ja niin edelleen. Ja siihen tarvitaan paljon energiaa. Ja se mitä myös tiedämme on juuri, että niissä maissa 85-90 prosenttia tapahtuu fossiilisten polttoaineiden pohjalta. Eli siellä täytyy tehdä jotain asioille. Ja se on vielä lisäargumentti, että Desertekin ideat, sillä missä energia on käytössä, niin ottaa se käyttöön tai saatavilla ottaa se käyttöön. Ja sen jälkeen on tietysti Eurooppa juuri Brysselissä. On käsitelty energiaa pitkään, on saatu pitkän aikaan strategia aikaan. Ja energiatehokkuudesta pitää tietysti aloittaa ei haaskausta enää energian osalta, käyttää järkevästi ja niin edelleen. Se on numero yksi, ensimmäinen askel. Ja tämä on kuvallisesti tässä esitetty. Sitten seuraava on se, että hajautetusti tehdään jäsenvaltiossa se, mitä voidaan tehdä, mikä on järkevää, mikä pitää joka tapauksessa tehdä. Sitten Euroopassa on mahdollisuus Euroopan tasolla toimia jäsenvaltioiden kesken, auttaa toisiaan, jos jollakin on enemmän uusiutumattomia esimerkiksi, niin sitten viedä sitä muille. Ja uskomme, että se ei riitä pitkällä aikavälillä. Tarvitaan Euroopan tilanteessa enemmän uusiutumatonta, uusiutuvaa energiaa. Se tulee siis lähi Pohjois-Afrikasta. Myöskin hyvin taloudellisesti pitkällä aikavälillä idea on juuri se, että joidenkin vuosikymmenten päästä hintataso, jota voidaan tarjota, olisi keskimääräisen hintatason alapuolella Euroopassa. Tämä se idea tässä oikeastaan on. Myöskin Euroopan parlamentti ja eurooppalainen politiikka on tehnyt paljon kotiläksyjä. Ja uusiutuvien energioiden direktiivi tuli kaksi vuotta sitten. Siellä on rakennettu välineitä, Ensinnäkin se, että jäsenvaltioiden kesken voidaan vaihtaa uusiutuvaa energiaa, mutta se on myös tärkeää ja olennaista meidän työmme kannalta, että uusiutuvaa energiaa voidaan tuoda Pohjois-Afrikasta tai muilta alueilta Eurooppaan, niin kutsuttu artikla 9 joustava mekanismi. Ja kun ajatellaan rahoitusta ja toteutettavuutta hankkeessa Pohjois-Afrikassa, niin sillä on olennainen merkitys siinä. Sitten on tietysti tehtävä nämä välineet, jotka on nyt yleisesti kuvattu, niin paikallisessa lainsäädännössä toteutetaan ja saadaan niistä perussääntöjä. Niin, että jossain määrin harmonisoidaan niin, että voidaan kaikki käyttää niitä samalla tavalla, näitä sääntöjä. Meidän projektissamme, Desertin projektissa, on se, että mahdollistetaan monia hankkeita uusiutuvissa, aurinko, tuuli ja niin edelleen Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä. Siinä on hyvin tärkeää, että se tapahtuu kumppanuudessa. Teemme sen yhdessä näiden maiden kanssa. Hyvin tärkeää esimerkiksi Marokon tapauksessa, joka on et, hyvin etusijalla. Yhteistyössä työ, mitä tehdään aurinkoviraston kanssa, aurinkoenergiaviraston kanssa, siellä hallituksen kanssa Marokossa. Se on pohja, jossa ei puhuta pelkästään energiasta, vaan tietysti myös on tärkeää se, että puhutaan sosiotaloudellisista näkökohdista, tulevaisuuden näkymistä väestölle, työpaikoista, paikallisista toimialoista, asiantuntijuudesta, tiedonsiirrosta ja niin edelleen. Ihan konkreettisesti sitten vaikka suuri osa työtämme koskee pitkäaikaisia strategioita 40 vuotta ja siitä eteenpäinkin, infrastruktuurikysymyksiä siinä täytyy ratkaista. Olemme myös sanoneet silti, että mahdollisimman nopeasti pitää pystyä konkreettisesti esittelemään, että asia toimii ja sitten nähdä, että mitkä nämä suuret tehtävät ovat. Ja Masenan kanssa meillä on nyt sitten yhteistyöpilottiprojekti, jossa idea on se, 500 megawattia on se suuruustaso, aika suuri uusiutuville siis, suuret mittakaava, jossa myös tietysti mittakaavaedulla on osansa, että voidaan näyttää, että tämän lähestymistavan kautta voidaan vähentää myös kuluja, että nämä laitokset, jotka ovat alussa kalliita, niin sitten vähitellen voidaan integroida markkinoille. Tämä esimerkki koostuu kahdesta osasta. Eli niin kutsuttu Solar Thermis, jossa on peililaitteet, jotka varmaan kaikki tunnette. Ja tietysti aurinkokonelaitteet myös. 400 megawattia ja toinen 100 megawattia. En käsittele asiaa yksityiskohtaisesti. Ja sitten tulen kuvaan, tai sitten kuvan jossa esitetään se, missä, mitkä on yhteinen politiikka heidän kanssaan, että alussa nämä, tämä teknologia, niin kuin Neuvostakin asia tunnetaan, kaikki teknologiat alussa, aurinkokennot, biomassa, tuuli ovat paljon kalliimpia ja eivät ole vielä markkinakykyisiä. Ero kul- kustannusten ja markkinoiden välillä. Se alkaa siellä korkealla alussa, ei ole vielä ta- taloudellista tämä, siihen tarvitaan tietysti tukea silloin, mutta tavoite on se, että tuen kautta ja kohdennettujen investointien kanssa kumppanuudessa Pohjois-Afrikan maiden kanssa tuodaan asiantuntijuutta, osaamista ja sitten hinnat saadaan lähemmäksi markkinahintoja. Ja hyvä uutinen on se, että sitten kun sitä tulee markkinakelpoista, niin sitten siitä voi tulla energiantarjonnan selkäranka, koska sitten 10-15 vuoden päästä kulut ovat pienemmät kuin fossiilisissa polttoaineissa. Ja sitten jos ydinvoimaa vielä on, niin yhteensä se, yhteensä se on niiden kulujen alapuolella. Eli pitkällä aikavälillä sitten sitten tästä tulee osa energian toimintaa ja ottaa siellä yhä tärkeämmän osa. Jotta tämä voidaan mahdollistaa, niin siihen on kolme konkreettista askelta, jos Euroopan parlamentin yhteistyö on myös hyvin tärkeää. Ensinnäkin sanotaan, että toteutetaan ensimmäinen projekti Marokon kanssa yhdessä. Täytyy varmistaa rahoitus, saada poliittinen tuki varmistaa se myöskin toimialan kanssa yhteistyötä. Normaalien prosessien kautta normaalit instituutiot, kuten Euroopan investointipankki, Maailmanpankki, tulevat mukaan niin, että tässä on hyvin avoin ja läpinäkyvä prosessi. Ja sitten myös tämä artikla 9, joustava mekanismi, jonka juuri mainitsin, että sekin otetaan käyttöön et testataan sitä, nähdään, että se toimii myöskin apuna rahoitukseen. Ja kun ensimmäinen projekti on saatu matkaan saatetuksi, niin sitten yhtäaikaisesti mietitään, että mitä sen jälkeen. Eli pitkäaikaiset kumppanuudet Pohjois-Afrikan ja Euroopan välillä, ne elementit, jotka ovat Pohjois-Afrikalle tärkeitä, tärkeitä Euroopalle, energia ehkä muutkin teemat tulevat siihen kuvaan mukaan, että mahdollistamme sen, että ei pelkästään Marokossa, vaan myös Tunisiassa, Egyptissä, monilla muilla alueilla, jotka energia voivat tarjota, niin että tämä energiakysymys ja siihen liittyvä kysymys työpaikkojen luomisesta ja teollistamisesta, että ne saadaan käyntiin. Luulakseni tässä kahdeksan minuutissa, jonka nyt olen, jotka olen käyttänyt. Mutta viimeisenä vielä se, että kutsumme teidät konferenssiin, jonka järjestämme jälleen tänä vuonna tällä kertaa Kairossa. jossa on paljon politiikan päätöksentekijöitä, herra Oettinger, joistakin jäsenvaltioista tulee poliittisia päätöksentekijöitä, pohjoisafrikkalaisia Lähi-idästä tulevia myös, joitakin ministereitä sieltä pitäisi tulla paikalle, joten sydämellisesti tervetuloa. Kiitoksia. Herr Fanson, herzlichen Dank für Ihre überaus interessanten Ausführungen. Oikein sydämelliset kiitokset tästä mielenkiintoisesta alustuksesta ja ystävällisestä kutsusta Kairon konferenssiin. Puheenjohtaja ja koordinaattorit varmasti voivat selvittää, onko tuo mahdollista. Pitämättä puheita annan puheenvuoron seuraavalle puhujille.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 elän nyt Kairossa Egyptissä ja koordinoin ja hoidan vuoropuhelua naapurimaiden kanssa sähkön ja haluaisin tänään oikeastaan kertoa siitä, mitä meille yhä uudestaan sanotaan ja mistä meillä on keskusteltu viimeksi kuluneen kolmen vuoden aikana meidän eurooppalaisista ajatuksista – siitä, että yhdistetään Pohjois-Afrikka eurooppalaiseen sähköverkkoon ja ehkä tulevaisuudessa voitaisiin huolehtia viennistä. Tämä on meidän tehtävämme eurooppalaisen komission ehdotuksen mukaisesti. Tällaiset voivat nopeuttaa helpottaa tätä prosessia. Me olemme sitä mieltä, ja me olemme ajatelleet, että ne voitaisiin esitellä viidessä lehtisessä, jotka löydetään nyt energiakomission jäsenen sivuilta myös. Tässä puhutaan siitä, miltä koko energiaa näyttää Välimeren alueella? Mitä mahdollisuuksia, ratkaisuja on tämän kehän sulkemiseksi ja missä on markkinoiden potentiaalia, missä rahoitukseen liittyviä ongelmia, vaikeuksia – Ja missä ovat ongelmat, jotka liittyvät juuri aurinkovoimaan? Ja näistä nyt näytin siis ihan lyhyen version näistä lehtisistä, mutta visioista. Miten päästään Välimeren alueelle? Tämä on jaettu kahteen osaan. Vasemmalla puolella on suuri yes, kyllä. Siinä ei nähdä mitään ongelmaa. Helposti tämän päivän teknologialla voidaan päästä Välimeren yli, mutta Libyaan tässä jäädään. Ei sen pidemmälle. Pari lukua siinä tuo 5 prosenttia ja 9 prosenttia. Sen pitäisi viestittää sitä, että alueella on saadaan sähköä Euroopasta. Siellä ei ole riittävästi sähköä, mutta tämä tilanne on heikentynyt huomattavasti viime vuosien aikana oikealla puolella, mistä lähdetään Egyptin puolelle. Tässä ei ole yhteyttä. Katsotaan tässä Kreta tai Kreikkaa yleensä. Vasemmalla mahdollista, oikealla sanoisimme, että ei kannata tämän päivän teknologialla lähteä yrittämään tai kulkemaan Välimeren yli. Näette nuo mustat palkit tuossa. Ensoetua verkkojärjestö – on tullut Syyrian rajalle. Kehä on melkein saatu siis umpeutumaan. Tuosta voidaan edetä ilman ongelmia. Siitä puhutaan myöhemmin lisää. Näette nuo mustat palkit. Libyan kohdalla tässä kymmenen vuoden ajan ei ole päästy eteenpäin. Marokosta Syyrian sähkön kuljettaminen ei ole ollut mahdollista, koska siellä ei saada synkronoitua Pari yritystä on tehty viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana, mutta yritykset epäonnistuivat. Tämä on tämän hetken tilanne, kun ajatellaan vientiä. Ja sähkön kulkemista Välimeren alueella. Jos katsotaan ihan pragmaattisesti uusiutuvien energialehteiden kilpailijoita, keskittävää aurinko energiaa esimerkiksi. Tai katsotaan kaasuja ja muita. Seitsemänkymmentä prosenttia kilowattitunneista tuotetaan kaasun kautta. Tuota vasemman puolen kuvaa näyttäisi vain tuota kaasta, joka kaasun hintoihin liittyy se on kulkenut jotenkin ylhäältä alas ja takaisin. Se on tuossa viiden ja viidentoista dollarin välimaastossa kulkenut. Ja jos katsotaan kumppaneiden lukuja energian tuottajien osalta, niin seuraavasta kymmenen vuoden aikana kaikki kaksinkertaistuu. Kaasua tarvitaan kaksi kertaa enemmän ja hiiltä. Valitettavasti vain kaksi kertaa enemmän uusiutuvia energialähteitä käytetään. Me olisimme toivoneet, että tämä luku ei olisi kaksi kertaa, vaan ehkä neljä kertaa. Meidän tärkeä vesivoima. Egyptissä ei voida rakentaa enää lisää prosentuaalisesti se kutistuu puoleen. Tämä ei ole mitenkään hyvä asia tietenkään, koska vesivoimaa tarvittaisiin tasapainon aikaansaamiseksi. Tällä hetkellä olemme vielä melko alhaisella tasolla yhdessä kahdessa prosentissa. Suurimmat esteet sitten haluaisin ottaa esiin se, mitä tällä hetkellä eriten, eniten näemme. Ja tämä liittyy ponnisteluihimme edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöä tällä alueella. Ongelmana on se, että sähkön tarve kasvaa aivan liian nopeasti, jopa 11 prosenttia vuodessa. Tämä tarkoittaa sitä, että tilanne on nyt sellainen, että me voi tuottaa kaikkea sähköä itse. Tarvitsemme Eurooppaa kuitenkin kasvaa 4-8 prosenttiin vuodessa sähkön kulutuksessa. Ja jokainen kumppani sanoo meille tietenkin, että no miksi nyt käytäisin aurinkovoimaa, jossa vaaditaan pääomaa viisi tai kymmenen kertaa enemmän. Enemmän pääomaa alkuun siis viisi tai kymmenen kertaa. Kaikki sanovat, että meillä on nyt muita huolenaiheita ja meidän pitäisi mahdollisimman nopeasti huolehtia siitä, että meillä sähköä riittää ja valot palavat edelleen. Ja sitten kilpailu tietenkin vielä yksityisten tarjoajien kanssa. 50-100 prosenttia kalliimpia. Ne ovat tuotantohintojen osalta ja jotenkin tuo riski pitää kattaa. Ei niin, että välttämättä tätä haluaisimme, mutta kalliimpia ne ovat totta kai. Tässä nyt kuva siitä, miten hinta rakentuu ja miten tärkeä tämä rakenne on. Kaksi ryhmää keltaisessa Egypti mukaan lukien alhaisimmat sähkön hinnat 2,5 eurosenttiä alaisimmillaan. Toinen tuo vihreä ryhmä on noin seitsemän eurosentin kohdalla. Marokko, Palestiina, Tunnasia, Libanon ja Israel. Ja sitten tuon liilan laatikon osalta näette, että tuulivoima on jo melko kilpailukykyistä tässä. Se ei vaadi lisähintaa. Keltaista voidaan verrata EUn teollisuushintoihin ja tuo sininen tuolla ylhäällä 23,38 eurosenttiä. Tässä on kotitalouksien maksamat, hin, maksamat hinnat Euroopassa. Vier Zahlen sehen 23, 38 und unten. 23, 38 tuolla ja 14-23. Tuossa on nuo kustannukset, jotka liittyisivät aurinkovoiman tuottamiseen. Ja tuossa suluissa näette hinnan, jos se tulee yksityiseltä tarjoajalta. Yksityinen taho vaatii hinnat, jotka ovat puolitoista kertaiset suunnilleen riskin kattamiseksi. Joten kilpailukykyistä tällä hetkellä on vain tuulivoima, valitettavasti neljä maata. On sellaista, että hinnat ovat niin alhaisia, että kuitenkin tarvitaan tukea, jotta te voisitte toteuttaa kilpailukykyisesti. Mutta sitten hyvät uutiset. Kaikesta huolimatta, jos tänään rakennettaisiin voimala, aurinkovoimala, ja 20 vuoden jälkeen katsottaisiin, onko oikea päätös tehty, olisi sanottava kyllä, koska näette tuon vihreän osuuden tuossa. Punainen aluksi tarkoittaa sitä, miten paljon enemmän vuosittain jouduttaisiin maksamaan, ja tuo vihreä osoittaa sen, miten käyttäjä voittaa lopulta. Tämä voidaan yhdistää nouseviin kaasun hintoihin ja kustannuksiin, jotka liittyvät fossiilisiin polttoaineisiin. Tämä on siis lopulta kuitenkin edullisempaa. Tänään voitaisiin jo siihen rakentaa, jos myönnettäisiin ja sallittaisiin se, että tuetaan aluksi näiden ylimääräisten suurempien kustannusten syntyä tuossa aluksi. Meidän pitäisi pyrkiä välttämään tuollaiset skenaariot, kun tuossa nyt on pelkkää punaista, että tuo punainen ei kutistu. Ei tässä, jos ajatellaan pahinta mahdollisuutta tilannetta, eli 70 vuoden jälkeen yleensä pitäisi siirtyä tuonne vihreälle alueelle ja yhteiskunta kaiken kaikkiaan voittasi. Tällaiset laskelmat tehdään kaikkien laitosten osalta. Sitten vienti. Muutama vuosi sitten kuultiin Euroopasta, että Eurooppa tarvitsee aurinkovoimasta saatavaa sähköä kipeästi. Se ei auttanut erityisesti keskusteluissa, kun jokainen tietenkin sanoi, että kolmen vuoden ajan olette sanoneet, että tarvitsette meiltä aurinkovoimasta saatavaa sähköä. Mitään ei tapahdu. Ehkä Eurooppa ei sitä tarvitsekaan. Voisimme itsekin tehdä jotain, mutta tässä olisi nyt paljon järkeä taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti ja selitän tämän aivan yksinkertaisen esimerkin kautta. Näette meidän hinnan tuosta. No, tuossa vaikka katsotaan täältä asiakirjoista 26 eurosenttiä. Ja jos tämä rakennettaisiin tämä laitos etelään, niin siellä olisi kaksi aurinkoa verrattuna tuohon ylempään kuvaan. Ja hinta silloin 13 eurosenttiä. Dort unten wir addieren da ungefähr 20 Prozent dazu. Eli niin, niin, että siellä olisi edullisempaa sinänsä, koska me menetämme vähän 10 prosenttia ehkä tuon kuljetuksen aikana. Siksi leikkasin tästä 10 prosenttia – ja ne, joilla on siirtoverkot, haluavat myös saada jotain voittoa kolme eurosenttiä kilowattita enimmillään, joten kyllä tämä saattaisi olla taloudellisesti järkevää ja luultavasti koko yhteiskunnan osalta. Ongelmana on vain se, että etelässä ei ole investoivia, koska pohjoisessa ei ole vielä ostajia. Tämä on meidän pää asiallinen ongelma, niin voimalaitoksia rakennetaan vain, jos on joku taho, joka seuraavien vuosikymmenten aikana ostaa tämän sähkön. Kolme teknologiaa tässä kilpailee. Meillä on vähän varaumia DSP-järjestelmissä sinällään kovin riippuvaisia siitä, onko siellä todella luotettava tarve sähkölle. Tuulivoima sinänsä on jo kilpailukykyistä. PV on jo oikeastaan tämän kilpailun voittanut keskittävän aurinkoenergian verrattuna – ja tuo ero on kasvamaan päin. Aurinkovoima voisi viidessä vuodessa ehkä olla jo kilpailukykyistä tuulen kanssa. Tämä on meidän arviomme. Meillä on viisi suositusta. Ensimmäinen on se, että koska pääomakustannukset ovat niin paljon suuremmat, eivät tuotantokustannukset, on erittäin tarpeen se, että saadaan suurempia pankkeja. Arab Funds eivät ole nyt vielä mukana näissä neuvotteluissa. Me tarvitsemme välttämättä tilannetta, jossa energiatehokkuus toimii paremmin. Kysyntää on vähennettävä Tämä on tärkeää uusiutuvien energialähteiden osalta, ei pelkkää harrastelua. Nyt pitäisi enemmän kiinnittää huomiota pohjoiseen. Pitäisi löytää ostajia, jotka kokeilevat tuota artiklaa yhdeksän tässä. Ja pitäisi löytää muita kuin vihreän sähkön. Puhutaan aina vihreästä, mutta ehkä harmaata ja mustaakin tarvittaisiin, koska muuten tämä ei taloudellisesti ole mahdollista. Ja pitäisi ajatella myöskin näiden kasvua käyttävien laitosten joustavuutta. Meidän pitää harkita varastointikysymyksiä. Jos joku ajattelee, että aurinkovoima on kallista, Egyptissä on rakennettu ihmisvoimalla pyramideja, ja jos nyt käytettäisiin ihmisten energiaa tässä energian tuottamiseen, niin energiakustannukset olisivat noin 25 tai 2,5 kilowattituntia kohden, riippuen siitä, käytetäänkö Big Mackeja vai oliiviöljyä. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Tuo oli piristävä päätös varmasti viittaamme tuohon vielä keskustelussa. Seuraava puhuja, herra Strauss, olkaa hyvä. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Président de bien vouloir avoir voulu. Euh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia tähän kokoukseen ja voin kertoa teille siitä, mitä, mikä meidän työmme on. Öö, Välimeren unionin sihteeristössä. Kuten tiedätte, kyseessä on aloite, joka on yksi kaikkein tärkeimmistä öö, Välimeren alueella. Tämä Välimeren öö, aurinkosuunnitelma ja sitä on kehitelty nyt muutaman vuoden ajan. Sen tavoitteita on hienosäädetty Välimeren aurinkosuunnitelma on tärkeä, koska se ottaa kantaa energiapoliittisiin kysymyksiin ja tavoitteena sillä on myös tarjota 20 gigawattia lisätuotantoa uusiutuviin energialähteisiin ennen vuotta 2020. Ja jotta päästäisiin tähän tavoitteeseen, niin jäsenvaltiot ovat halunneet tällaista, kehiteltäväksi tällaista pääsuunnitelmaa, jotta voitaisiin näihin tavoitteisiin siis päästä. Tämä poliittinen Eurovälimeren alueen aloite kuuluu, kuten tiedätte, myös maailmanlaajuiseen asiayhteyteen neuvotteluun, jota on käyty ilmastonmuutoksesta – ja niihin sitoumuksiin, joita on tehty Euroopan unionissa 2020-2020 tavoitteissa. Ja lisäksi Pariisin julistuksen huomioon ottaminen ja sihteeristön perustaminen, joka nyt on olemassa siis viime vuoden lopusta lähtien. Nämä asiat ovat niitä, jotka nyt ovat tapahtuneet, nyt on kovin paljon. Ja strategia tähän mennessä on hyväksytty useissa Välimeren alueen maissa Marokossa, Algeriassa, Tunisiassa, muissa maissa. Ja suuret teollisuusalueet, Desertec, Medgrid ovat mukana. Ja hyvin monia uusia rahoitusvälineitä on myöskin otettu käyttöön kansainvälisten rahoituslaitosten toimesta. Joten Pariisin julistus käynnisti tietyn prosessin joka on antanut siis uutta voimaa koko tälle toiminnalle. Sihteeristö on saanut suoran vastuun, se löytyy myöskin Pariisin julistuksen liitteestä. Luoda tämä Välimeren aurinkosuunnitelma, sitä olemme kehittelemässä. 43 jäsenvaltion ähm, edustajat ovat vahvistaneet tämän suunnitelman, sen koordinoinnin yhdessä Euroopan komission jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa. <clears throat> Sihteeristö myöskin on ottanut kantaa tähän strategiapaperiin ennen kuin sihteeristö perustettiin viime vuonna. Ensimmäinen kokouksemme pidettiin Brysselissä yhdessä kaikkien sidosryhmien kanssa helmikuussa. No mikä tavoitteemme sitten on tältä pohjalta? Kaksi kolme asiaa, jotka liittyvät toinen toisiinsa, jotka ovat erityisen oleellisia, jotka täytyy täytäntöönpanna samanaikaisesti. Ensimmäinen niistä koskee sitä, että pyritään mahdollisimman hyvin rakentamaan viitekehys yhdessä kaikkien osapuolten kanssa ja jäsenvaltioiden kanssa. Tämä viitekehys mahdollistaa sen, että voimme yhdessä löytää ne välineet, joiden avulla voidaan ratkaista tiettyjä avainasemassa olevia kysymyksiä, joita jo tässä edes puhujat ovat ottaneet esille, jotka ovat ehtona ehm, suuri laajalle uusiutuvien energialähteiden käyttöönotolle. Yhdessä yritämme löytää niitä välineitä ja ratkaisuja tähän tärkeän asian laillisen ympäristön puitteissa hyödyntäen infrastruktuuria, teknologiaa, siirtoteknologioita, kehitysteknologiaa ja kapasiteetteja. Tämä on tärkeä osio, joka muodostaa tämän pääsuunnitelman. Ja siinä on yhteenvetävä poliittinen asiakirja, mitään uusia tutkimuksia ei ole otettu huomiota, vaan niitä on jo lukuisin määrin mukana. Tietysti emme voi odotella vuoteen 2013 edetäksemme asioissa, vaan olemme jo tukeneet pilottihankkeita kehittäen innovatiivisia rahoitusvälineitä, jotta näitä eri hankkeita voidaan toteuttaa. Tämä on siis se tehtävä, joka meillä tällä hetkellä on ja jota pyrimme täytäntöön panemaan. Ja mitkä ovat sitten ne menetelmät, joita haluamme käyttää? Sitteristöllä on vain aivan rajallinen mahdollisuus toimia, mutta luonnollisestikin sitä kuuluu valvoa poliittisesti jäsenvaltioista, sillä käsittelemme asioita, jotka ovat erityisen monimutkaisia ja poliittisia luonteeltaan. Tässä mielessä, aivan kuten juuri totesin, meidän täytyy saada aikaiseksi yhteinen näkemys näistä eri elementeistä jäsenvaltioiden aktiivisen vuoropuhelun kautta. Tässä emme ota kantaa emme pohjoisen tai etelän puolesta, koska olemme aivan riippumaton järjestö. Ja sitten tietysti kaikki täytyy tehdä niin, että kaikki kumppanit otetaan mukaan yhteistyöhön. Myös rahoituslaitokset, teollisuus ja kansalaisyhteiskunta. No, tämän pääsuunnitelman kautta haluamme keskustelussamme jäsenvaltioiden kanssa viedä eteenpäin viittä eri näkökohtaa, jotka juuri äsken otettiin esille. Ensinnäkin poliittinen ja sääntelykehys, ja sitten rahoituskysymykset, infrastruktuurikysymykset, uusiutuvien energialähteiden käyttö teollisena katalysaattorina ja taitojen lisääminen, kuten myöskin tietojen siirto. Ja sitten hyvin nopeasti vielä eteenpäin. Näiden eri elementtien rakenne on seuraava. Meillä on poliittinen ja sääntelykehys, joka on pitkän aikavälin sitoumus jäsenvaltiolta, sen avulla sijoittajat voivat tietää, mihin ollaan menossa. Ja lisäksi voidaan saada aikaiseksi sääntelykehys, joka suosii uusiutuvien energialähteiden kehittämistä – Näin suojataan sijoituksia ja otetaan käyttöön verolainsäädäntöä, tullilainsäädäntöä ja niin edelleen. Kysymys on myös rahoituksesta. Monet puhuivat siitä kuilusta, joka on fossiilisten polttoaineiden käytön ja sähkökäytön välillä, joka tuotetaan uusiutuvista energialähteistä tätä kuilua tulisi tutkia enemmän ja löytää siihen ratkaisuja. Jotkut näistä työvälineistä ovat olleet olemassa jo aikaisemminkin, mutta niitä ei ole täytäntöön pantu. On puhuttu paljon artiklasta 9, joka on tärkeä väline. Mutta tietysti meillä täytyy olla myös tasapainoinen tuotanto, kun pyritään edistämään kaikkia energiakäyttöä äh, Välimeren ympärillä. Kolleganikin ottivat esille sen, että hyvin monia tutkimuksia on tehty, hyvin paljon kirjallisuutta on asiasta, mutta nyt tarvitaan poliittista sitoutumista ja tulevia eurooppalaisia asiakkaita, jotta saadaan selkeä poliittinen viesti siitä, että halutaan mennä eteenpäin. Olemassa olevia välineitä on myös kaikki se, mikä liittyy jo hiilen rahoittamiseen, Tämänhetkinen tilanne kuitenkin saattaa piankin johtaa siihen, että joudumme ö, astumaan askelia taaksepäin sen sijaan, että menisimme eteenpäin. Ö, aurinkohankkeet ja voimme käyttää, ovat sellaisia ja lisäksi voimme käyttää CDM, puhtaan kehityksen mekanismia. Ja mutta mitä... Tämän tyyppisiä erilaisia sopimuksia on tulossa ja kehitteillä. Ja pyrimme näin edistämään yhteistyötä Välimeren molemmin puolin lisäämään rahoitusta, sillä jos mitään ei tehdä, niin meillä enää ei ole meillä enää ei ole silloin näitä päästöhyvityksiä mahdollista käyttää. Täytyy vähentää myös riskejä, sillä puhuimme juuri uusiutuvien energialähteiden käytön kustannuksista. Meillä on myös kysymyksiä, jotka liittyvät suoraan riskeihin 25 vuoden päähän ja siitä syystä meidän täytyy ehdottomasti luoda sellaisia mekanismeja, joiden avulla voidaan vähentää näitä riskejä ja vähentää myöskin kuluja. Ehdottomasti valmistelutyötä täytyy tehdä paremmin. Meidän täytyy hyödyntää erilaisia rahoitusvälineitä, jotka ovat olemassa. Ja näin ollen meillä on paljon erilaisia välineitä, joita pitäisi käyttää, jotka pitäisi ottaa käyttöön samanaikaisesti. Meillä on paljon erilaisia välineitä, mutta niiden käyttöä täytyy nivouttaa toisiinsa, niitä täytyy koordinoida. Se merkitsee paljon työtä ja paljon yhteistyötarvetta. Muussa tapauksessa ei kyhjetä kehittelemään suurella mittakaavalla näitä teknologioita. Juuri, aivan kuten tässä juuri muistutettiin, jos me emme ryhdy tuottamaan energiaa suurella mittaka- suuren mittakaavan avulla, niin silloin myöskin kustannukset nousevat liikaa. Ja sitten infrastruktuurikysymykset. En aio tässä nyt mennä yksityiskohtiin, koska muutkin ottavat näitä kysymyksiä esille. Meillä täytyy olla kuitenkin kokonaiskäsitys infrastruktuuritilanteesta. Me emme saa keskittyä pelkästään nyt tarkastelemaan kysymystä siitä, miten yhdistää nämä kaksi Välimeren rannikkoa toisiinsa, meidän täytyy kyetä vahvistamaan sitä, mitä Välimeren eteläisellä puolella tapahtuu, ja näiden, niiden ver, ver, energiaverkostojen vahvistaminen Välimeren eteläisellä puolella on erityisen tärkeä kysymys. Oleelliset elementit myös liittyvät siihen, että uusiutuvien energialähteiden täytyy ehdottomasti edesauttaa näiden maiden kehitystä. Ei kannata kehittää uusiutuvia energialähteitä, jos sen seurauksena pohjoisesta joudutaan tuomaan energiaa valtava määrä paikalle. Minä tulee myös pohtia sitä, mitkä ovat ne erilaiset ratkaisutavat, joilla edetä. Täytyykö joillakin mailla olla erityisiä säännöksiä, joilla tuetaan niiden kehitystä? Miten voidaan rahoittaa eri alueita? Sillä etelämaissa alueellinen toiminta on 30-50 prosenttia tästä kokonaistoiminnasta parhaimmissa tapauksissa. Muussa tapauksessa sitten ei mitään muuta onnistuta saamaan aikaiseksi kuin vaihtotaseen alijäämä näissä maissa. Teknologiasiirrot, kapasiteetin lisääminen. Meidän täytyy löytää ne hyvät käytännöt, joilla näin voidaan tehdä ja ottaa käyttöön riittäviä toiminta perusteita. Jäsenvaltiossa täytyy saada aikaiseksi mahdollisimman yksimielisiä ja realistisia su- suunnitelmia, joissa nämä asiat otetaan huomioon. Euroopan unioni ja Euroopan parlamentti ovat tässä suhteessa tärkeässä asemassa, kun pyritään samanaikaiseksi kaikki tämä. Yhteenvetona toteaisin, aivan kuten muutkin kollegat, että nyt on kyseessä aivan oleellinen hetki viedä näitä asioita eteenpäin. Kaikki eri tahot ovat mukana rakentamassa tätä tulevaisuutta. Meillä on myöskin poliittinen tahto taistella ilmastonmuutosta vastaan. Energian toimitusvarmuuskysymykset ovat tärkeitä. Ydinvoimakysymys. Ja meillä on nyt todellinen mahdollisuus viedä tätä mahtavaa hanketta eteenpäin Välimeren unionin puitteissa. Välimeren alue muutenkin pioneerin asemassa, sillä verrattuna muihin alueisiin, vaikkapa Etelä-Afrikkaan, Intiaan tai Kiinaan, jos asioita ei hoideta Välimeren alueella, niin on vaarana se, että ne eivät enää kuulu edelläkävijämaihin, jossa näitä asioita tehdään ja kehitetään ja ne näin menettävät tämän mahdollisen ää, ähm, äh, mahdollisuuden kehittyä ja hyödyntää tätä suhteellista etua. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Oikein sydämelliset kiitokset teidän hyvin mielenkiintoisesta esityksestänne. Ja herra Bogart, antaisin teille suoraan puheenvuoron, kun olemme jo vähän aikataulusta jäljessä. Kiitos. Um. Kiitos kovasti, kun tämä esitys tässä latautuu. No tässä se onkin. Lyhyt alustus niille, jotka ette ole törmänneet Solarlightiin. Noin 12-vuotias yhtiö on kyseessä. Nuori yhtiö, mutta tietysti toimialalla vanha. Olemme Yhdysvalloissa perustettu yhdysvaltalainen yhtiö, mutta paljon tuotantoa, toimintaa Saksassa, tuotanto Yhdysvalloissa, Malesiassa, Ranskassa, Vietnamissa ollaan suunnittelemassa. Meidät tunnetaan suurempana ohutkalvamodulivalmistajana, olemme myös toiseksi suurin aurinkokenno äh, valmistaja. Ja itse asiassa ollaan oltu vähi... Äh, tuottaja, jolla on pienemmät kustannukset Myöskin tämä ohutkalvoteknologia on siinä ollut tärkeässä osassa. 0,75 dollaria per watti. Se, että haluaisin esiintyä tässä kuulemistilaisuudessa puhua tästä utility scale eh, verkostosta. Meillä on suurin putkisto, jossa on näitä aavikkoprojekteja Suurin osa Lounais-Yhdysvalloissa. Siinä suhteessa, että miten katsomme MEDA-aluetta, Välimeren aluetta, kriittinen asia, jossa aurinkokennot voivat antaa panoksensa, on se, että on todellinen tarve energialle. Se mainittiinkin täällä, jos halutaan tuotantokapasiteettia rakentaa nopeasti, aurinkosähkö ja aurinkokennot ovat kaikkien teknologian osalta hyvä mahdollisuus se tehdä. Tietysti on mahdollisuus siihen, että voidaan hallinnoida tehokkaampi olemassa olevaa tuotantokapasiteettia. Olemme tehneet tässä tätä monia sekkarin kanssa Yhdysvalloissa Euroopassa, jotka ovat kehittäneet oppimiskykyä, että miten tällaista aurinkopainotteista energiasalkkoa voidaan kehittää. Se on sekä huollon että toimitusten joustavuuden kannalta tärkeää. Sen lisäksi on tarve sille, että kasvavammassa määrin äh, sähköpenetraatio lisääntyy Välimeren alueella. Tämä on se alueesta, jossa erityisesti aurinkokennot, jotka voidaan sijoittaa lähelle kysyntää keskitetyllä tavalla tai hajautetulla tavalla, niillä on se joustavuus äh, tehdä se monilla tavoilla. Tietysti tätä myötä pystytään, kun puhutaan sitten rakennetaan siirtoinfrastruktuuria niin kuin pitäisikin, mutta tietysti paikallisella tasolla voidaan myös välttää joitakin näitä siirtohäviöitä, jos verkot rakennetaan älykkäästi. Sitten sosiaalisesta näkökulmasta ähm, työpaikkojen luominen. Rakentamisen näkökulmasta yksi rakentamistiimi Yhdysvalloissa antaakseni teille lukuja käyttää noin 275 äh, työ voimavuotta, joten ihan rakennuspaikalla on suuri potentiaali, erityisesti aurinkokennoissa. Ja tietysti taitojen oppiminen, sähkön siirtäminen, se on kriittistä. Toimialalla on opittu paljon. Se on kypsynyt hyvin nopeasti ja taitojen siirtyminen, tiedon siirtyminen on kriittistä tällä alueella. Sitten tietysti ympäristönäkökohdat, eikä pelkästään ympäristö, vaan myös energiavarmuus, että hintojen volatiliteetti, riippuvuus fossiilisista, tuonnin tarve ovat tärkeitä asioita. Lyhyesti, useimmat ihmiset eivät tiedä, mitä nämä suuret aurinkokoneprojektit, miltä ne näyttävät ja mitä etujen niille on. Jos katsotaan aurinkokennoja, katsotaan projekteja, joissa ei käytetä kaasua, öljyä, vettä toiminnan aikana, Eli hyvin puhdasta ei päästöjä eikä jätettä, mistä saadaan hyviä potentiaaleja. Melkein huoltovapaa, kutsun sitä helpoksi huolloksi itse asiassa, koska se, minkä kanssa tehdään työtä, on kiinteä tai yksinkertaista, joka tapauksessa yksinkertaista tekniikkaa, joka on helposti huolettavissa. Hiilijalanjälki on myös tärkeä asia tässä kun on nopeaa energian takaisinmaksuaika, se on kriittistä, koska se on juuri koko järki tässä, ja aurinkokenno on siinä tärkeä. Suuri alue, sanotaan näin, on vähän tietoa ihmisten keskuudessa, mutta sitten kun kokemusta saadaan näistä järjestelmistä, niin todetaan, että kosteuspöly itse asiassa eivät aiheuta mitään ongelmia. Eli näitä on helppo hoitaa näitä laitoksia. Tietysti maantieteellisistä rajoituksista säteilyn laatu on tärkeä, mutta voidaan rakentaa luotettavia järjestelmiä minne tahansa. Ja jotkut Euroopan maat ovat tästä todistuksena. Projektin kehityksen kannalta kriittistä tässä on se, että voidaan tehdä hyvin lyhyillä toimitusajoilla, joten voidaan toimia moduleihin perustuvalla joustavalla tavalla. Moduli on tärkeä myös rahoituksessa, koska voidaan tietysti rahoittaa vaiheittain. Tietysti olen sitä mieltä, että pääomakustannukset ovat tässä kriittisiä, niin kaksi etua ovat ne, että ei ole huoltokustannuksia juuri ollenkaan, niin tietysti, että voidaan rahoittaa aurinkonkennuprojekteja moduleittain 20 ja niin edelleen vaiheessa ja asteittain ja tietysti näissä vaiheissa voidaan saada aikaan myös tuloja, koska voidaan alkaa toimittaa sähköä, ei tarvita kaasu, sähkö, kaasuvesi laitosten ympärille, minkä kautta saadaan mahdollisuuksia sellaisella alueella, jossa infrastruktuuria ei ole. Ja sitten lopuksi voidaan rakentaa mille pinnanmuodostukselle tahansa. Tietysti AG-laake on hyvä kaikille, mutta tietysti voi olla myöskin rinteissä. Rahoitusnäkökulmasta pääomakustannus on suuri komponentti, sekä on rahoituskomponentti tässä, ja se on myös kriittistä myöskin aavikoilla, että saadaan rahoituksen kustannuksia alaspäin. Suuri mahdollisuus aurinkokunnan näkökulmasta on se, että 35 gigawattia aurinkokonekapasiteettia on asennettuna maailmassa, joka on rahoitettu. 4 gigawattia on meiltä. kumuloituvaa kapasiteettia rahoitus ei ole jotain sellaista, joka, että olisi outoa rahoittaa enää aurinkokennoja. Yritän mennä nopeasti, että jää aikaa keskustelu Tässä muutamia kuvia, koska on tärkeää olla kuva mielessä, kun puhun näistä aurinkokoneprojekteista. Nämä ovat 10 ja 20 megawatin projekteja eri paikoissa maailmaa. Ja tämä tässä on se ehkä, joka on suurin projekti rakenteella, 290 megawattia. Yksi aurinkokennoprojekti Arizonassa, sähkönostosopimus PCVltä, joka on yksi kalifornialainen toimija, joten hyvin kilpailukykyinen projekti. Ja tämä todellakin näyttää, että tullaan sellaisen aikakauteen, jossa näitä projekteja on kehitetty sellaisella mittakaavalla, että ollaan todella kilpailukykyisiä. Yksi asioista, jonka tässä haluamme sanoa, että aurinko, a, aurinko on suuri arvo, oli se sitten paikalliseen käyttöön tai vientiin, aavikoilla auringon tarve, sähkön tarve on niin kova, että tietysti paikallinen kulutus on paljon suur, on suurta, mutta tietysti vienti on myös tärkeää, että saadaan näistä elinkelpoisista hankkeista ja että saadaan ne käyntiin. Eli se, mikä on tärkeää, että aurinko, sähköaurinkokennot yleensä on kilpailukykyinvestointi jo nyt lyhyellä aikavälillä. Kestävä sähköntuotanto on se, mitä tässä haetaan pitkällä aikavälillä, koska nämä hankkeet tarjoavat sähköä hyvin pitkän ajan rahoituskauden lopun jälkeenkin, joka on normaalisti 20 vuotta. Se antaa puhtia talouden kehittymiselle ja sosiaaliselle kehittymiselle, koska saadaan työpaikkoja, saadaan sähköä käyttöön mukaan lukien alueet, joilla sitä ei ole tällä hetkellä. Sitten lopuksi yksi asioista, jota me yhtiönä ja koko toimiala olemme oppineet viime vuosien aikana, on päästy hyödykemarkkinoilta ja ollaan tässä transitiovaiheessa. Se on tietysti vähän heitteistä, mutta yksi asia on se, että täytyy saada aikaan kestävät markkinat ja kura umpeen tämä kuilu, johon tässä viitattiin, eli fossiilisten ja uusiutuvien välillä. Tässä toimiala tekee töitä, jotta saadaan mittakaavaa kaksinkertaistettua se vähentää kustannuksia suhteessa sitten taas 20 prosenttia. Tätä arviota käytetään toimialalla. Sitten täytyy katsoa kestävää elinkaarta, koska nämä järjestelmät halutaan rakentaa kestävällä tavalla. Sillä missä rakennetaan, ja kun käytetään satoja tuhansia paneeleita, niin täytyy varmistaa, että ne voidaan kerätä ja kierrättää ja käyttää uudelleen ideaalisesti, niin kuin me kiinteämme. Ja sitten tarvitaan vakaat poliittiset puitteet. Tämä on tämä viesti täällä, jota täällä yritämme viettää, välittää, että saadaan projekti käyntiin alueella. Tämän verran minulta kiitoksia. Oikein sydämelliset kiitokset Reburghan tästä mielenkiintoista esityksestä aurinkokennoista ja tästä alasta. Hyvin mielenkiintoista, hyvät kollegat. Ajattelisin, että nämä muutama minuutti pitäisi käyttää nyt keskusteluun. Infrastruktuuri- ja rahoituskysymykset tulevat sitten seuraavissa paneeleissa, joten pyytäisin, että puhutte äsken esitellyistä aiheista. Eli pyytäisin, että pohditte poliittisia kysymyksiä tässä lähinnä, jotka tuotte sitten hankkeeseen myös. Edustaja Eder Madurel. Muchas gracias, presidenta. Me acuerdo de viejos tiempos. Kiitos puheenjohtaja Tässä muistuivat vanhat hyvät ajat mieleen, kun sain teiltä puheenvuoron. No, joka tapauksessa kiittäisin kaikkia puhujia siitä, että tulitte tänne tänään. Kiitos, että työstitte nämä alustukset. Kaikki sanomanne on ollut hyvin mielenkiintoista. Meidän on oikein hyvä keskustella sellaisten ihmisten kanssa, jotka suoraan ovat osallisina näissä hankkeissa. Se tekissä myös. Te selititte hankkeitanne meille ja minä olisin halunnut kuunnella teitä kaikkia yhdessä. Miten näette nämä hankkeet nyt? Onko tässä jotain yhteistyötä? Miten nämä kaksi hanketta voisivat toimia yhdessä? Miten voidaan huolehtia siitä, että ne täydentävät toisiaan? Kiitos oikein paljon. Kaikki kysymykset ensin. Kyllä Turmes. Frage, Rückfrage an Herr Kaup. Sie haben gesagt... Lisäkysymys. Herra Kaupille sanoitte, että voidaan rakentaa näitä verkkoja, kun sekoitetaan harmaa, mustaa, vihreä. Mustasta en ole varma, että tämä Italian strategia, että hi- EU ei tässä on ulkopuolella rakennettavat hiilivoimalat, että tuodaan sitten Eurooppaan, se on ihan katastrofi, täytyy olla selkeät säännöt. Onko teillä idea siitä, että mihin tässä voitaisiin mennä? Sitten tämä aurinkosähkö. Straussin idean tässä tarvun tarvitsemme teollispoliittisen ulottuvuuden ja työvoimapoliittisen ulottuvuuden ihmisille alueella. Te olette globaali toimija. Mitä täytyy tapahtua, että Egyptissä tai Marokossa tai Tunisiassa aurinkovoimalla pääsisi tuotantoon? ajatteleeko tällaisia asioita ja mihin tämä, mistä tämä nyt riippuisi? Kiitos oikein paljon, edustaja Rybik. Kiitos puheenjohtaja Angelika Niebler. Ensin First Solarille kysymys, jossa meillä on tutkimuskeskus, yhteinen tutkimuskeskus Italiassa, joka testaa aurinkokennoja jatkuvasti Onko teillä kokemusta siitä, miten arvioisitte yhteisessä tutkimuskeskuksessa tehtävää työtä? Voidaanko tältä pohjalta poliittisia päätöksiä tehdä? Tämä on meille tärkeä keskeinen haaste. Toinen kysymys. Claude Turmesin kanssa viime viikolla tai muutama päivä sitten kuultiin komission sen piipalksi, joka oli ennen kehitysapu asioista vastuussa. Kehitysavussa nyt siirrytään erityisesti energiapolitiikkaa saamaan aivan uusille jaloille ja luomaan nyt sellaisia alueellisia rakenteita, jotka tukevat hyvinvointia energia-alan kautta. Onko teillä huomattu nämä? Kohta saadaan uuttakin tiedonantoa tästä aiheesta ja sitten puhtaan kehityksen mekanismista. Uskotteko, että tällainen ydinvoimalla voisi saada tukea uuden investointistrategian pohjalta Euroopassa. Kiitos. Kiitos paljon kollega Ryby. Ivo Belet seuraavana, olkaa hyvä. Thanks very much, Angelika. Kiitoksia Angelika, kiitoksia puheenjohtaja. Anteeksi, että tuli myöhässä. Saattaa olla, että kysyn kysymyksiä, joita on jo esitetty. Pyydän anteeksi. Hyvin lyhyesti tästä toteutettavuudesta ja organikian tuonnista Välimeren alueelta. Miten toteutettavissa olevaa se on taloudellisesta näkökulmasta katsoen, sillä mehän tiedämme, että kuljetuksen aikana menetetään paljon ö, tästä aurinkovoimasta. Eli miten hyvin se voidaan toteuttaa toiseksi. Yhdysvaltain paneelit ovat, onko ne tehty USAssa, Kiinassa, missä? Onko tässä mahdollisuuksia Yhdysvalloille ja EUlle toimia vai onko nyt jo liian myöhäistä? Ovatko kiinalaiset jo vallanneet markkinat? Aurinkokennomarkkinat siis. Kiitos paljon, Pelet. Minäkin haluaisin esittää kysymyksen. Mielestäni olisi tärkeää myöskin selvittää, mitä poliittiselta puolelta odotetaan myös meiltä täällä Euroopan parlamentissa. Mikä olisi toivomuslista meidän suuntaan? Kaikkea ei ehkä voida teille antaa. Osa työstä on tehty, katson kollega Turmesin suuntaan uusiutuvien energialähteiden direktiivi vuonna 2008 hyväksytty Siinä on alustavaa työtä jo tehty. Konkreettinen kysymys, jos me poliittisesti sanomme, että tuemme teidän visioita, haluamme saada ensimmäiset pilottihankkeet käyntiin, niin kysymykseni teille, edustaja Burkhardt, miten saadaan tämä ala investoimaan, rakentamaan, mitä tarvitsette meidän puoleltamme, mitä tarvitsette, miten kannustettaisiin komissiota huolehtimaan siitä, että direktiiviä. Tätä työpannaan nopeasti jäsenvaltioissa. Mitä me voimme vielä tässä sanoa rajoituskysymyksistä? mutta muutenkin, miten voisimme ajatella, että tämä hanke toteutuisi hyvin. Ehdottaisin, että aloitamme käänteisessä järjestyksessä. Herra Burkhardt, pyytäisin teitä vastaamaan kaikki, kaikkiin kysymyksiin, jotka osoitettiin erityisesti teille. Herra Burkhardt. Um, Yritän alkaa vastata takaisin Stivuritille Kiinasta, Ivo Bretille Kiinasta. Emme. Meillä oli tuotantoa Kiinassa Frankfurt under Orderissa Puolan rajalla. Saksassa tu- on tuotantoa Yhdysvalloissa yksi tehdas on ohjelman Parisburgissa, se oli meidän ensimmäisemme, ja toista rakennetaan Arizonassa, Mesonimissä paikassa, ja tuotanto on Malesiassa, ja olemme rakentamassa Vietnamiin tehdasta, koska näemme, että asian markkinat ovat lähdössä käyntiin ja siellä täytyy olla mukana. Meillä on laitos, jos ei ole tuotantoa tällä hetkellä, ja tästä Aasinsilta Claudesin kysymykseen, meillä on Ranskassa tällainen laitos, koska nyt ei ole markkinanäkyvyyttä sitä rakentaa loppuun, eli sitä rakennetaan EDFn kanssa. Claudin kysymykseen vastatakseni tältä pohjalta kriittinen asia tässä kriittinen asia on tätä näkyvyyttä äh, saada aikaan. Näkyvyysmarkkinoilla markkinoilla, volyymi, jonka, mukaan, jonka myötä sitten toimijat voivat tulla investoimaan maahan, oli sitten moduulitehdas tai niin, että lokalisoidaan äh, rakennustoimintaa, insinööritoimintaa. Tässä arvoketjussa on paljon arvoa, josta voidaan hyötyä. Kuluja voidaan vielä laskea paljon, jos tästä maakin voi hyötyä. Kriittinen asia on se, että on vakaat politiikkapuitteet, jossa, jossa on näkyvyyttä. Ja yksi vaikeus, joka on nähty aiemmin, ja tämä on tietysti yksi asioista, että kun ollaan prosessissa, jossa tehdään projektikohtaisesti asioita, että kukin projekti luo näkyvyyttä projektiin, mutta ei markkinoille. Se on tärkeä asia Yhdysvalloissa. Tämä vaadittava osakeosuus on sitä luonut sitten direktiivi tietysti, tavoitteet. Saksa esimerkkinä, positiivinen esimerkki. Saksassa on juuri päätetty viime vuonna kaksinkertaistaa 500 megawattiin kapasiteettia tehtaassa ja se on paljon, mutta Saksa on osoittanut paljon vakautta siinä tavassa, jolla se on aurinkokennoa kennoja alkaa rakentaa. Sillä tasolla aletaan tänä vuonna nyt valmistaa ja tätä voidaan verrata sitten ranskatilaiseen. Yhteinen tutkimuskeskus Ryby, kyllä olemme sen kova fani ja myöskin keskus, joka käsittelee uusiutuvia, on tehnyt hyvää työtä. Kun katsotaan jotakin testausta, jota on tehty arvioikonamoduleilla näiden modulien elinkaaresta, me takaamme 25 vuotta sähkön tuontota, mutta keskuksessa katsotaan 40-50 vuotta. Eli jos katsotaan sähköntuotannon kannalta, että mikä ajanjakso tulee rahoitusjakson loppumisen jälkeen. Siinä on paljon mahdollisuuksia. Saksa, joilla on uusiutuvien strategia, ovat tämän nähneet myös, eli se vähentää ajankuluessa sähkön kustannuksia ja sen tuottamisen kustannuksia. Se on tärkeä viesti koko meidän alueelle, koska kyse on pitkäaikaisesta kestävästä energiantuotannosta. Kehitysyhteistyön näkökulmasta meillä on ollut Pibalkin kabinetin kanssa keskusteluja Herra Van Son haluaa myös sanoa tästä jotain. Ja kun tuodaan energiaa tähän kehitysyhteistyöhön, ja mainitsin sosiaalisen komponentin, se, että saa sähköä käyttöön, niin jos se luo suuria etuja hygieniaoloissa, koulutuksessa, ihan yleensä kehityksessä, eikä voi olla toimialaa ilman teollisuutta, ilman sähköä, joten sitä täytyy saada käyttöön. Kun kehityspolitiikka liitetään energiapolitiikkaan, se on kovin fiksua, Pohjois-Afrikan osalta, muiden Välimeren äh, alueiden osalta tämä on hyvin kriittinen asia. Sitten puhtaan kehityksen mekanismi ja luopuminen ydinvoimasta Saksassa ja Italian kansanäänestys, positiivinen merkki tietysti uusiutuville, niin kyllä Saksassa olemme jo nähneet, että aurinkokannojen määrä, jota on rakennettu esimerkiksi, on vakiintunut tai verkon tilanne on stabiloitu. Saksan hallituksen kanssa tällä hetkellä keskustellaan siitä, että miten uusiutuvia voidaan, eh, tu, uusiutuvia voidaan tuottaa lisäkapasiteettia, jota nyt tarvitaan. Ja yleisellä tasolla se on tietysti vaikeaa, kun katsotaan eri tapoja, joilla energiasalkkua hoidetaan, kuin jos sitten on tämä peruskuorma, jota ydinvoima tarjoaa, mutta uusiutuvien direktiivihenki on se, että uusiutuvista tuli se peruskuorma. Ja kun katsotaan energiamiksiä välimerelle, joka perustuu paljon kaasuun, kyllä, niin paljon kuin kaasu tietysti voi olla kilpailija uusiutuville, niin itse asiassa se on parhain täydennys vesivoiman ohella se, että saadaan uusiutuvat rakennettua nopeasti, että uusiutuvat voivat olla se peruskuorma ja sitten huippukuormaa voi tarjota tämä kaasu. Kiitos oikein paljon. Vastaus saa seuraavaksi puheenvuoron, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, monia mielenkiintoisia kysymyksiä on esitetty. Edustaja Madurell, te puhutte täydentävyydestä näiden hankkeiden välillä aivan oikein, ja minun mielestäni on nähtävissä, että nyt ovat kyseessä sellaiset hankkeet, jotka ovat luonteeltaan aika erilaisia. Desertec, en tietenkään puhu nyt sen nimissä, mutta se on teollinen, teollisuuden hanku, ja taas toimielimenä ja poliittinen hanke on tämä aurinkosuunnitelma ähm, Välimeren alueelle. Ja kuten Solarin kollegamme totesi, niin jotta kaikki tämä kehittyisi, niin meidän täytyy ensin luoda uskottava poliittinen kehys, joka tarjoaa riittävästi teknistä apua, erilaisia välineitä. Nämä hankkeet eivät siis ollenkaan kilpaile keskenään, vaan ne täydentävät toisiaan. Niillä on erilaisia tavoitteita ja ne sopivat yhteen hyvin. Ja siitä syystä meidän täytyy työskennellä yhteistyössä ja hyödyntää kaikki tämä täydentävyys. Eli en minä näe mitään ongelmia tällä puolella. Se, mitä Claude Thiomes totesi teollisuuspolitiikasta ja työpaikkojen luonneista Etelä-Euroopassa, se on erityisen tärkeää. Mitkä ovat sitten luvut? No, Maailmanpankin tutkimus, joka on äsken julkaistu, on oikein hyvä. Jos mitään ei tapahdu, niin 25-35 prosenttia vähenee, vähenevät työpaikat. Ja jos mennään 25 70 prosenttiin, niin siinä on kaksi tärkeää elementtiä. Alueellinen tuotanto, jossa on tiettyjä ongelmia, kaikkein helpoin on metallurgian hyödyntäminen. Peilit sitten ovat jo hankalampia ja vastaanottimet ovat yhä hankalampia tuottaa. Kaikkien näiden toimintojen avulla siis voitaisiin lyödä lisää, luoda lisää työpaikkoja. Meidän täytyy hyödyntää paikallista infrastruktuuria Egyptissä ja Marokossa. Muissa maissa on jo olemassa olevaa teollisuutta, joka kykenee tuottamaan riittävän laadukasta tuotantoa. Ja tietysti meidän täytyy ottaa huomioon myös markkinoiden koko. Jos kriittistä rajaa ei ylitetä, niin eipä sitten ole markkinoitakaan, jossa näitä ö, tuotteita hyödynnetään. Toinen kohta, joka on tärkeä, on että meidän täytyy saada mukaan paikalliset yritykset, jotta ne voivat varmistaa sen, että työ viedään kunnolla loppuun ja voivat ottaa sitten muita alihankkijoita mukaan ja saada aikaiseksi kunnon teollinen prosessi paikallisella tasolla. Ja sitten täytyy myös luoda oikeat puitteistot ammattikoulutukseen, tieteeseen tutkimustyöhön ja niin edelleen. Nämä ovat siis niitä eri osioita, joita täytyy työstää. Tehän tiedätte, että tämä kaikki on myöskin rahoitettavissa ja kuljetukset onnistuvat. Se, mistä juuri puhuttiin, etelässä on enemmän aurinkoa kuin pohjoisessa, niin kyllä tässä voitetaan. Eli toteutettavissa kaikki on tietysti sillä ehdolla, että saadaan aikaiseksi todellinen kumppanuus on tärkeää, että Euroopan unioni voi hyödyntää kaikkia niitä eri aspekteja, joiden avulla voidaan päästä energia- ja ilmastopaketin tavoitteisiin. Artikla 9 on yksi näistä elementeistä, joka mahdollistaa 2020-2020 paketin tavoitteet, samalla kehittäen paikallista teollisuutta eteläisissä maissa. Ja samalla voidaan lisätä uusiutuvien energialähteiden käyttöä näissä maissa. Ja tärkeä kysymys on sitten se, että mitä me odotamme Euroopan parlamentilta. No useitakin asioita. On tärkeää, että Euroopan parlamentti jatkaa poliittisen näkyvyyden lisäämistä tässä aiheessa, sillä meillä on edessämme erittäin tärkeitä osa-alueita. Kiinteän, eh, anteeksi, kestävän puhtaan kehityksen mekanismi ja uusiutuvien energialähteiden kehittäminen Lisäksi myös Välimeren eteläpuolisen äh, alueen maiden äh, vakauttaminen. Ja siitä syystä on tärkeää, että Euroopan parlamentti jatkaa toimintaansa ja poliittista toimintaansa kaikilla näillä alueilla ja antaen kaikille tälle sitä poliittista näkyvyyttä, jota se tarvitsee. Ja uskoakseni Euroopan parlamentti voi myös auttaa meitä ottamaan käyttöön oikeita välineitä, joilla pääsemme eteenpäin sekä eurooppalaisesta näkökulmasta katsoen artikla 9, CDM ja muut ovat tässä suhteessa tärkeitä, mutta niitä tarvitsee työstää yksityiskohtaisesti. Ja juuri tässä politiikassa Euroopan parlamentilla on tärkeä rooli. Eli nämä kaksi perustavalloitusta osiota mahdollistavat poliittisen näkyvyyden ja auttavat meitä eurooppalaisessa poliittisessa keskustelussa jokaisen jäsenvaltion kanssa, jotta voidaan ottaa käyttöön tarvittavat välineet. Oikein paljon kiitoksia, herra Stas. Hakla turmisen kysymys. Musta virheestä sähköstä voi tulla. Ehkä voitaisiin sopia kompromissista. Hyvin tehokas kaasulaitos tuottaisi 0,4 tonnia. Ja nyt puhutaan 0,2-0,3 tonnista megawattituntia varten, jos sitä voitaisiin, se olisi ratkaisu, joka saattaisi sopia molemmille osapuolille. Minun suurin toiveeni oikeastaan oli se, josta puhuttiinkin yksityiseltä puolelta, että yksi suuri este on pääomakustannukset. Me yksinkertaisesti tarvitsemme tilannetta, jossa riskiä vastaan voidaan turvata paremmin – kolmen prosentin tai viiden prosentin korkojen ero kymmenen prosentin korkoon, kun tällaista laitosta rahoitetaan, niin se melkein kaksinkertaistaa tuotantokustannukset. Riskipääoman helpompi saaminen olisi aurinkovoimalle hyvin tärkeä asia. Siirtokustannukset, kuljetukset Eurooppaan, minä näytinkin kalvoillani sen, että jos voidaan päästä Alppien yli, niin se voi olla taloudellista kuluttajille ajatellen kustannuksia kilowattituntia kohden verrattuna siihen – aarikoimaa, jota tuotetaan Saksassa tai muualla pohjoisessa. Tämä liittyy siihen, että samalla investoinnilla saa tuplasti kilowattitunteja etelästä. Ja jos ajatellaan tuota maksimissaan kolmea eurosenttiä siirtokustannuksena kilowattituntia kohden, niin tuo ei heikennä vielä tätä kuvaa kovasti. Eli tuo sähkö on kustannustehokasta ja kiinnostavaa taloudellisesti. Ei niin, että se tulee Espanjaan ja kulutetaan siellä. Se ei olisi kovin kiinnostavaa taloudellisesti, mutta se, että siirrettäisiin sitä pidemmälle pohjoiseen, olisi kyllä. Kiitos oikein paljon. Rafason viimeisenä. Äh, Uskon, että useimmat kysymykset ovat saaneet riittävän vastauksensa ja mitä edeltäjä sanoi, niin itse asiassa se sopii tähän minullekin, eikä tarvitse kovin paljon lisätä. Mielenkiintoinen kysymys, että miten nämä hankkeet Pohjois-Afrikassa, Lähi-idässä, eivätkö ne ole vastakkaisia toiselle. Se olisi tuhoisaa tietysti. Tässä ensimmäisessä vaiheessa, jossa koko toiminta halutaan saada liikkeelle, jos siinä menetetään energiaa kilpailuun, ja on ihan oikein mitä Stroskin sanoi, että yritämme rakentaa tämmöinen, niin, että täydennetään toisiamme. Tietysti poliittinen äh, ulottuvuus on tärkeä, Välimeren unionin aurinkosuunnitelma, ne ovat ne poliittiset puitteet. Poliittinen yhteistyö Välimeren maiden kanssa Desertec, teollisuus, Desertec Initiative, se on tietysti myös kaupallisista näkökohdista läht, liikkeelle lähtenyt. Me stimuloimme tätä aloitetta. Haluamme, että toiminta kiihtyy. Se on, me näemme toisemme päälle, istumme paneeleissa, siedämme toisiamme, istumme työryhmissä yhdessä. Teollisuuden näkökulmasta on tärkeää, että syntyvät markkinat. Markkinat, jos, joihin yritykset voivat investoida pitkällä aikavälillä, on oikeastaan ainutlaatuista, että kansainvälinen teollisuus, Saksasta se alkoi, mutta 17 maata tai yrityksiä on 17 maata, sanovat, että haluamme katsoa vähän pidemmälle kuin omaan nenämme. 5-7 vuotta ei vaan 40 vuotta. On tärkeää, että meillä on Euroopassa puitteet, Pohjois-Amerikassa, Lähi-idässä voimme luoda puitteet, jossa on tietty perusvakaus, jotta nämä suuret investoinnit, joita tarvitaan, jotta energian toimitukset voidaan rakentaa uudelleen, mitä meillä nyt on fossiiliset ydinvoima vähän uusiutuvat, saadaan sitä suuntaan. 40 vuoden päästä sanotaan, että se olisi pääasiassa uusiutuvia, kestävää energiaa siis myöskin, että teollisuuden edustajat sanovat, että katsomme pidemmälle, emme katso pelkästään omaan napamme, mitä omassa maassa tapahtuu työpaikkojen suhteen, vaan että työpaikkoja on myös sillä alueella, missä energia itse asiassa, äh, josta sitä viedään, jossa se äh, tuotetaan. Eli tämä on meidän näkökulmasta aika ainutlaatuista, ja tätä painotamme myös tässä mielessä, että äh, haluamme täydentää toisiamme Medkvit on hyvä. Ranskalainen aloite on hyvä esimerkki. Sekin keskittyy verkkokysymykseen. Kaikki sopii siis yhteen hyvin. Minun näkökulmasta Desertec on ainutlaatuinen myös siinä, että keskittymme pitkäaikavälin kehitykseen 40 vuoden aikana. MSP ja MedGrip niillä on tämä näkökulma 10-15 vuotta, mutta olen varma, että vähitellen hekin tekevät asiat pitemmällä aikavälillä. Sitten Turmesin kysymät kysymykset. Oli tietysti huono asia, jos vahvennamme verkkoja ja sitten sinne liitetään etupäässä hiiltä ja hiilivoimaloita ja ydinvoimaloita. Se ei ole meidän asiamme. Me tietysti varomme, että verkkoinfrastruktuuri sen pitäisi palvella etupäässä uusiutuvia. Herra Ryby, hänellä taisi olla kysymys aurinkoenergian vientikelpoisuudesta. Pitkän aikavälin eh, toteutettavuus eh, siirrolle yli pitempien etäisyyksien, sitä voidaan arvioida vasta sitten kun nähdään, että miten markkinat kehittyvät Euroopassa pitkällä aikavälillä, miten Pohjois-Afrikan markkinat kehittyvät, miten ne kehittyvät Lähi-idässä, mitkä ovat mahdollisuudet eh, koplauksiin, mitkä ovat eh, hintakehitykset. Tässä on tietysti järkeä siirtää sähköä paikasta A paikkaan B silloin, kun se on hintamielessä kiinnostavaa. Ei investoida verkkoihin, ellei siellä jos ei hintaerot sitä oikeuta pitkällä aikavälillä. Tätä tutkimme, tämä taloutta tutkimme, mit, että miten pitkällä aikavälillä eri markkinoilla hinnat kehittyvät. Ja sitten pyrimme sitä, siltä pohjalta sanomaan, että mihin osiin verkkoa kannattaa investoida. Kysyitte myös, että mikä on toivomuslista. Voin liittyä oikeastaan vain joulupukin toiveisiin tai toiveisiin joulupukille, jotka muutkin, muut ovat jo nimenneet. Suurin toiveeni on se, että poliittisesti Euroopassa yhdessä Pohjois-Afrikan kanssa kumppanuudessa ymmärrämme sen, että meillä on vähän optioita tuottaa pitkäaikaisesti kestävää energiaa. Tuuli, vesi tietysti on Euroopassa, biomassa, ja joitakin muita optioita, mutta se ei ole niin kovin paljon, että ymmärrämme, että Pohjois-Afrikassa lähi on hyvin suuria mahdollisuuksia aurinkoenergialle, tuulelle, ja että yhdessä saamme aikaan vakaat puitteet sille, että taloudellisesti saadaan se mahdolliseksi niin, että painotetaan tätä taloudellisuutta. Kaikki, mitä teemme yhdessä, myöskin poliittisesti, teollisuus, toimielimet, instituutiot, että mahdollisimman nopeasti tämä tekniikka, teknologia, jonka tunnemme, saamme sitä suunnattua markkinoita kohti. Ja tästä päästäänkin teemaan, josta puhuttiinkin, että tietysti on niin se, että tuuli seisoo omilla jaloillaan Pohjois-Afrikassa, se on ihan ok, sitä täytyy stimuloida eteenpäin. Mutta niin kuin vieten lasten kanssa, kun äh, lapset seisovat omilla jalalla ovat käyneet koulunsa loppuun, sitten heihin täytyy kiinnittää vähemmän huomiota. Aurinkokeinot ovat hyvin matkaan saatetut. Äh, kehitys on hyvin nopea, se nähdään myös maailmanlaajuisesti. Hinnat, kustannukset menevät alaspäin, myös laatu on tällä hetkellä erinomaista. Niitä voidaan rakentaa aavikoille. Viime vuodet ovat sen osoittaneet, eli mennään oikeaan suuntaan. Tässä täytyy niitä auttaa edelleen. Sitten tämä aurinkolämmön tuotanto. Odotamme, että aurinkolämpö on, voi olla suuressa osassa, energia voidaan varastoida, voidaan voimalaitosta hoitaa kuten kaasulaitosta. Tässä täytyy kuitenkin antaa apua, jotta tämä siis saadaan liikkeelle. Se maksaa jonkun verran rahaa. Ja sitten tullaan siihen kohtaan, että mitä Euroopan parlamentti voi tehdä. Artikla 9 jatkoseuranta, miten sitä toteutetaan käytännössä, pannaan toimeen, ettei siitä ole artikla 95 eri toimeenpanon versiota, että mennään harmonisoidusti eteenpäin. En tiedä, saako tällä sanoa harmonisaatiosanaa Euroopassa. Täytyy olla aina varovainen. Sitten tietysti, että ensimmäiset pilottiprojektit, että ne saadaan järkevästi liikkeelle ja painotetaan markkinaintegroitumista, että kulut menevät markkinakustannuksia kohti. Yle, sitten yleinen sopimus Euroopan, Pohjois-Afrikan ja lähi maiden välillä. Sitä tarvitaan puitteet. Aiemmin oli energiaperuskirja, 80-luvulta se tunnetaan, on se vieläkin energiaperuskirja. Se voisi olla pohja esimerkiksi, että saadaan puitesopimus, puite, ehdot, olosuhteet energiaasioille markkinoille – on hyvä, jos Euroopan parlamentti jatkaa asian seuraamista tutkimuksia tuotekehityksen näkökulmasta, asiantuntijuuden vaihdon näkökulmasta, koulutus, yliopistot, hyvin tärkeitä asioita. Desert Foundationin kanssa Desert Tech University Network on rakennettu ja perustettu. Nämä ovat kohtia, joita ei kannata aliarvioida. Kaikissa näissä maissa, mutta myös Euroopassa, on yhä enemmän osaamista, asiantuntijuutta ja myöskin nuoret ihmiset lähtevät mukaan. Kiitoksia. Kiitos, herra Fanson. Oikein sydämestä kiitokset kaikille puhujille ja keskustelun osallistujille ja kiitos kuulijoille, jotka ovat kuunnelleet tarkkaan tätä keskustelua. Tämä oli hyvin mielenkiintoista ja mukavaa. Minulle kunnia. Ja nyt annan suoraan kollega Madurelle mahdollisuuden siirtyä tänne puheenjohtajaksi ja pyydän myöskin puhujia siirtymään tänne ylös. Kiitos. Bueno, buenas tardes. Vamos pues a comenzar este segundo panel y en él vamos a insistir en un punto sin el cual... Aloitamme tämän toisen paneelin. Ja toteaisin, että voimme nyt puhua verkostoista. Uusiutuvat energialähteet ovat luonteeltaan aika monimuotoisia. Ja valiokunnassa me olemme keskustelleet siitä, että meidän täytyy työstää asioita neljän eri suuntaan. Ensinnäkin meidän täytyy parantaa etelässä olevia sähköverkkoja, jotka hyvin usein ovat äh, aivan täynnä, koska energian tarve on niin suuri. Meidän täytyy parantaa verkkoja jotta ne voivat kattaa suuren osan kysynnästä näissä maissa. Lisäksi meidän täytyy lisätä yhteen liittämistä näiden eri maiden välillä Välimeren eteläpuolella kolmanneksi. Meidän täytyy investoida yhteen sopivuuteen kahden Välimeren rannikon välillä, jotta voidaan taata, aivan kuten edustaja Tyrmäs totesi, se, että sieltä tuotava energia todellakin tulee uusiutuvista energialähteistä. Ja lisäksi tähän täytyy yhdistää myös sitä keski eurooppa Jos haluamme täytäntöönpana artiklaa 9, niin on aivan tarpeellista, että niin tämä yhteensopivuusongelma päättyy. Meillä on kolme hienoa puhuja Georges de Montravel, joka kuuluu meidän gridiin. Hän puhuu meille haasteista, jota superverkon luominen aiheuttaa. Sitten meillä on Juan Manuel Rodriguez, joka edustaa Red Electrica Espanjasta. Hän kertoo meidän kokemuksistaan, koska Red Electrica on se verkosto, joka on kaikkein pisimmällä uusiutuvien energialähteiden integroinnista oma verkkoonsa. Eli sillä on myös tällainen aurinkosuunnitelma. Ja yhdessä Marokon kanssa. Espanja on tärkeä asemassa tässä suhteessa. Ja seuraavaksi sitten keskustelun tulee mukaan Nabil Saimi, joka puhuu siitä, millä tavalla Marokko yrittää hyödyntää omia voimavarojaan, jotka ovat erittäin merkittäviä. Ja tavoitteena siellä on käyttää myöhemmin 40 prosenttia energiasta tuottaa uusiutuvien energialähteiden avulla. Ja hän kertominen niistä menettelyistä, joita Markossa tehdään, jotta tähän tavoitteeseen päästäisiin. Marko myös tekee yhteistyötä Euroopan unionin kanssa ja muiden Välimeren alueen etelä, etelänpuolisen alueen maiden kanssa. Anna nyt puheenvuoron näille puhujille. Aloitetaan vastakkaisjärjestyksen, näin pyydettiin. Nabil Saimi saa puheenvuoron. Ja hän aloittaa siis keskustelun. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin muidenkin edellisten puhujien tapaan kiittää puheenjohtaja siitä, että meillä on mahdollisuus esitellä teille täällä Euroopan parlamentissa Marokon aurinkohanketta ja voimme kertoa teille niistä pohdinnoista ja työstä, jota olemme tekemässä artikla 9 täytäntöönpanon parissa. Ensinnäkin muutama näkökohta Hyvin useat elementit ovat tulleet keskustelun mukaan ja omalta osaltani henkilökohtaisesti haluaisin ottaa esille muutamia avainasemassa olevia käsitteitä. Aiemmassa paneelissa puhuttiin yhteiskehityksistä, puhuttiin näkyvyydestä, puhuttiin vauraudesta, puhuttiin naapurussuhteesta. Kaikki nämä osiot ovat tärkeitä osioita, jotka määrittelevät sen hankkeen, josta keskustelemme. Kysymys on visiosta ja siitä abstraktiotasosta, jossa ollaan. Kysymys on myöskin asenteesta ja mihin asti hankkeella halutaan päästä. Olemme keskustelemassa kolmannen vuosituhannen energiamuodoista, puhutaan paradigmojen muutoksesta, tämäkin tuli esille. Ja tässä mielessä meidän täytyy mitata, miten merkittäviä, merkittävää se työ on ja ne sitoumukset, ovat, joihin on ryhdytty näissä hankkeissa. Ja tässä mielessä haluaisin ehdottomasti painottaa sitä, miten tärkeä tämä työ on. Marokko on nuori maa, maa jossa yli 60 prosenttia väestöstä on alle 35-vuotiaita. Se on myös maa, joka on voimakkaassa kasvussa. Sillä on kova talouskasvu ja se tarvitsee paljon energiaa. Energiatarpeet Marokossa kasvavat kaksinkertaiseksi vuoteen 2020 mennessä. Ja toisen kerran ne kaksinkertaistuvat vuoteen 2030 mennessä. Eli nelinkertaistuvat vuoteen 2030 mennessä, jos tästä päivästä lasketaan. Siitä syystä me tarvitsemme tärkeitä investointeja. Tämä asettaa ne puitteistot, jossa meidän täytyy toimia silloin, kun maa, jossa viimeisen kymmenen vuoden ajan talouskasvu on 5 prosentin luokkaa, ja että tuo kasvu on vain kiihtymässä. Kaikki varmaan muistanevat äskettäiset tapahtumat kaikkien täytyy luoda sellaiset puitteistot, jonka avulla talouskasvu onnistuu ja säilyy. Meidän täytyy tukea toimialakohtaisia suunnitelmia, jotta voitaisiin taata nuorisotyöllisyys. Sähkö ja energia muodostavat tärkeän osion tästä kasvun kestävyyden tukemisesta. Yli 90 prosenttia, miltä 97 prosenttia energia, fossiilista energiasta tulee Marokkoon ulkopuolisen ulkopuolelta. Kun nämä kaksi osiota otetaan huomioon, niin se merkitsee sitä, että tilanne ei ole pitkällä aikavälillä eikä keskipitkällä aikavälilläkään kestävä. Meidän täytyy kestävän kasvun tavoitteisiin ottaa mukaan ne valinnat, joiden avulla halutaan viedä eteenpäin puhdasta kehitystä, sillä Marokolla tällä hetkellä ei ole minkäännäköistä tavoitetta vähentää tai minkäännäköistä velvoitetta vähentää hiilidioksidipäästöjä. Se voi tehdä näin vapaaehtoispohjalta. Se voi pyrkiä vihreän kasvuun, jotta vältetään se, että tulevien sukupolvien täytyy sitten korjata niitä virheitä, joita nyt on tehty. Tästä, tästä kaksipuolista lähestymistavasta lähtien uusiutuvat, lähestym, uusiutuvat energiamuodot ovat ehdottoman tärkeä lähestymistapa, ja niistä on kovasti hyötyä. Me emme voi jättää niitä huomiota. Ja nyt voimme katsoa sitten niitä tapoja, joilla tavoitteet on asetettu, mitä me pyrimme täytäntöpanemaan vuoteen 2020 mennessä. Uusiutuvien muot käyttö pitäisi olla 42 prosenttia kokonaiskapasiteetista. Kyseessä ovat hankkeet, joissa käytetään aurinkoenergiaa 2 miljoonaa megawattia, tuulivoimaa 2 miljoonaa megawattia, ja vesivoimaa samoin. Aurinkoenergiamäärä vastaa itse asiassa <coughs> miltei 30 prosenttia tämänhetkistä käytetystä energiasta. Se antaa teille jonkun näkemyksen siitä, miten suuri sitoumus on kyseessä, kun kyseessä on talouskasvun maa Pohjois-Afrikassa. Nämä tilanteet mahdollistavat sen, että pitkällä aikavälillä voimme vähentää hiilidioksidipäästöjä 3,7 miljoonalla tonnilla. Eli sitä ei suinkaan voi ottaa huomiota. Näin ollen tässä energiasekoituksessa aina voidaan tietysti puhua siitä, että käyttääkö vesi, tuuli tai aurinkovoimaa, niin rikkaus löytyy nimenomaan monimuotoisuudesta. Uskoakseni kysymys on strategiasta, jonka avulla monimuotoisuus on tärkeä. Jos jotta energiastrategia voitaisiin täydentöön panna, Marokko on ryhtynyt laatimaan ää, äh, aloitteellista lainsäädäntöä, selkeää toimielimellistä puitteistoa. Se on hyväksynyt lain, joka koskee useita äh, uusiutuvia energialähteitä. Marokko on liberaalimaa, se rohkaisee ää, äh, yksityisiin investointeihin – se on jo ryhtynyt suosimaan yksityistä äh, sähkötuotantoa. Sillä on kuitenkin jakeluketjussa äh, ongelmia tällä hetkellä alueellisella tasolla. Ja Marokko on myös rohkaissut tiettyyn määrään asti myöskin itsetuotantoon. Se on luonut toimielinympäristön ja lainsäädäntöympäristön, jonka avulla voidaan täytäntöönpanna tätä suurta tavoitetta, mikä on siis se, että hyödynnetään uusiutuvia energialähteitä merkittävällä tavalla, kun halutaan tuottaa energiaa. Orkon aurinkosuunnitelma on moniulotteinen ja sillä on alueellisia integraatiotavoitteita. Puhuimme äsken luonnollisten uusiutuvien energialähteiden arvostamisesta, mutta lisäksi otetaan huomioon myös kaikki, mikä liittyy kilpailukykyisten teollisuusverkostojen luomiseen, joka liittyy koulutukseen, tutkimukseen ja kehitystyöhön ja teollisuuden integrointiin. Tavoitteena on luoda 2000 megawattia energiaa aurinkovoiman avulla Jos siinä ei onnistuta, niin silloin julkinen tarjoaja ottaa käyttöön hiilivoiman. Näin ollen Marokko täytäntöönpanessaan tätä ongelma, ohjelmaa antaa näkyvyyttä alueellisille aloitteille, Riippuu siitä, ovatko ne poliittisia tai teollisia, ja se on täysin mukana tällä tasolla. Eli ajattelutavan avaaminen ja sen taustalla on se, että me tarvitsemme myös konkreettisia toimia. Artikla 9. Olemme ilahtuneita Marokossa tästä siitä syystä, että se muodostaa tärkeän akselin ja yhteisen yhteistyön välineen. Entä nämä 20 gigawattia, kuuluvatko ne Välimeren aurinkosuunnitelmaan? En usko. Me tarvitsemme mekanismeja, jotka ovat tavoitteidemme mukaisia. Tavoitteet ovat erittäin merkittäviä. Täällä puhuttiin joulupukista, mutta toivellista on kyllä aika pitkä. Ja samalla tietysti se voi olla lyhyt, sillä meillä ei puutu pääomaa investointien rahoittamiseen, vaan me tarvitsemme ostajaa sille sähkölle, jota tuotetaan. Ostaja siis tarvitaan, sitten täytyy ostaa myös älykkäällä tavalla. Tämän hankkeen tavoitteena on tarjota sekä Välimeren pohjoiselle puolelle että eteläiselle puolelle energiapolitiikan muutos. Meidän täytyy kyetä osoittamaan se. Marokko on toteuttamassa hanketta, joka osoittaa sen, että uusiutuvat energialähteet voivat saada taakseen rahoitusta, että ne voivat tuottaa puhdasta energiaa ja myös toimia näkyvästi varastoinnin kohdalla, mikä mahdollistaa sen, että voidaan integroitua verkostoon puhtaalla tavalla. koska lopputavoitteena on saada aikaiseksi integroidut markkinat, meidän täytyy luoda markkinat, johon voidaan investoida, jotta voidaan lisätä tuotantokapasiteettia. Ja me tarvitsemme näkyvyyttä, sitoumuksia pitkällä aikavälillä, jotta voimme tuottaa aurinkoenergiaa, tulevaisuuden energiaa. Jos vain rajoitellaan pieniä paukkupanoksia, niin sillä ei saada aikaiseksi mitään lopullista suurta muutosta, vaan me tarvitsemme ö, suuria suunnitelmia, sitoumuksia Euroopan unionin puolelta, joiden avulla voidaan varmistaa ja jatkaa rahoitusta. pääomaintensiteetti ei ole se ongelma, vaan sen takaisinmaksu. Se voi merkitä sitä, että aurinkoenergian kilowattihinta tunti voi vaihdella 30 prosenttia 35 prosenttia riippuen rahoitusmuodosta. Meidän täytyy myös pyrkiä siihen, että voimme nyt tukea tätä lasta, joka on kehittymässä, tukea häntä nyt niin paljon kuin kykenemme. Hän tarvitsee paljon ö, työtä, ö, huomiota, jota hänestä tulee nuori ja aikuinen myöhemmin, joka kykenee toimimaan. Ja tässä mielessä Ja tässä suhteessa meidän täytyy siis luoda sähkömarkkinat, aurinkosähkömarkkinat ja varsinkin kehittää artiklaa 9. Meidän täytyy kehittää artiklaa 9 mennen vaihtoehtoisuudesta velvoitteeseen. Artikassa tällä hetkellä sanotaan, että ne maat, jotka eivät ole noudattaneet sitoumuksiaan, voivat hyödyntää maahantuontia minun uskoakseni kaikkein parhaimmassakin mahdollisessa tapauksessa olisi voitu ajatella, että tällainen velvoite tai tällainen mahdollisuus muuttuu velvoitteeksi. Joulupukki tekee sen, että kun tuotetaan uusiutuvista energialähteistä energiaa jäsenvaltioissa, että 0,5 prosenttia sähköstä tulee etelän alueen mailta. Se on aivan toteutettavissa. Se on tämänhetkisessä tilanteessa mahdollista, kun puhutaan direktiivistä ja pilottihankkeista, mutta jos huomenna halutaan sitten siirtyä sellaiseen tuotantomäärään, joka todella saa aikaiseksi markkinat ja teollisuuden, niin silloin täytyy saada sellainen teollisuus myös, jota voidaan tukea. Tuo kehyksen täytyy tapahtua ilman mitään ongelmia toissijaisuus, toissijaisuuden puitteissa tämänhetkisessä mekanismissa. Ja tämä vähäiseltä vaikuttava osallistuminen kuitenkin luo näkyvyyttä teollisuudelle, ja todellisuuden, jossa voidaan tuotantoa harjoittaa. Me olemme todella innokkaita työstämään tätä hanketta ja pyydämmekin komissiota tulemaan Marokkon paikan päälle nauttimaan tästä innokkuudesta ja näkemään, millä tavalla toimimme tehokkaasti Marokossa, jotta tämän tyyppiset hankkeet luovat lisäarvoa kaikille siihen osallistuville osapuolille. Ja odottelemme sitten aattona tuolla savupiipun juurella katsomassa, että mitä se joulupukki oikein tuo. Pues muchísimas gracias por darnos esta perspectiva de su país. Oikein paljon kiitoksia siitä, että saimme tutustua teidän tulevaisuuden visioihinne oman maanne osalta. Muuten tarkoitus oli, että puhujat puhuvat maksimissaan 10 minuuttia. Meillä ei ole loputtomasti aikaa, joten pyytäisin, että seuraavat puhujat rajoittavat puheenvuoronsa 10 minuuttiin. Herra de Montravel, no seuraava puhuja, Medgridin johtaja, olkaa hyvä. L'occasion de présenter Medgrid. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja, kiitoksia mahdollisuudesta saada esitellä Medgrid ja sen toiminta Välimeren altaassa. Tavoitteena on ensinnäkin luoda näkemyksiä ja ratkaisu kaikille näille kyseisille maille, eli kaikille niille maille, jotka ympäröivät Välimeren allasta. Pieni sana tuosta taustasta Medgridhän kuuluu Välimeren unionin puitteisiin. Se on yksi FAR-hankkeista ja Välimeren aurinkohankkeista. Ja juuri kuten täällä äsken kerrottiinkin, niin tavoitteena on rakentaa 20 gigawattin kapasiteetti, joka syntyy uusiutuvista energialähteistä etelässä ja idässä Välimeren ympärillä. Tämä on mielestäni saavutettavissa, sillä pelkästään jo Turkilla on aurinkosuunnitelma, joka on 20 gigawattia suuruudelta vuoteen 2020 mennessä. Eli siinä suhteessa emme ole suinkaan epäile tätä tavoitetta. Uuden kapasiteetin rakentaminen myöskin mahdollistaa paikallisen kulutuksen tyydyttämiseen. Kuten täällä juuri todettiin, Marokon kulutus kaksinkertaistuu vuoteen 2020 mennessä ja siitä syystä meidän täytyy ottaa huomioon paikallinen tarve, mutta samalla jää vielä äh, sähköä vietäväksi Eurooppaan ja tällä hetkellä se luku, jota näytetään suhteessa 20 gigawattiin, olisi 5 gigawattia, joka voitaisiin siis näin viedä Eurooppaan. Kaikesta tästä aiheutuu voimakas siirtoverkkojen kehitys Välimeren alueella. Ei pelkästään siitä syystä, että otetaan käyttöön uusiutuvia energialähteitä, vaan myös siitä syystä, että täytyy taata kulutuksen kasvun vaatimat tavoitteet. Ja kaikki hankkeet tulevaisuudessa ei työnnä pelkästään uusiutuvia energialähteitä, vaan myös muita. No miksi sitten meidän täytyy siirtoverkkoja kehittää tällä tavalla? No ensinnäkin integroinnin mahdollistamiseksi, jotta voitaisiin parantaa toimitusvarmuutta, sillä jos verkostoa vahvistetaan, niin silloin nämä liittymäkohdatkin vahvistuvat etelän ja idän välillä, kuten myöskin suhteessa Eurooppaan. Ja lopuksi sitten myöllä voidaan parantaa sähkömarkkinoiden integrointia tuolla alueella. Muistuttaisin siitä, että kaikki tämä on nimenomaan se prosessi, jota on kehitetty silloin, kun eurooppalaista eh, sähkömarkkina-aluetta on kehitetty. Ja lopuksi viimeisen kymmenen vuoden aikana on puhuttu nimenomaan sähkömarkkinoiden loppuviemisestä. No mitä sitten Medgrid on? Se on teollinen aloite samalla tavalla kuin Desertec – Siinä mukana on 21 yritystä, yksi kumppani ja 20 yritystä. Jotkut niistä ovat näistä etelän maista, palaan siihen myöhemmin. Sitten se on aivan uusi aloite, koska se luotiin tammikuussa 2011 ja sen pääpata. Muutama sana kumppaneista. Me aloitan etelästä. Medgrid on yhteiskehityshanke ja siinä on mahdollisimman paljon osallistujia ete- etelästä. Sillä on kansallinen sähkövirasto ää, Marokosta, lisäksi Jordaniasta ja Syyriasta tahoja mukana. Sitten on Red Electrica, RTE, Terna Euroopan unionin puolelta, Alstom, Siemens, Prismian ja Nexans taas tavaravalmistajina ja lopuksi vielä yrityksiä, jotka toimivat aurinkoenergian tuottamisessa, kuten esimerkiksi Soitec tai Abengoa. No, millä tavalla sitten verkostoa on kehitetty? Ensinnäkin on pyritty parantamaan sen tuottavuutta mahdollistaen etelän ja idän väliset yhteydet, mutta myöskin yhteydet Eurooppaan soveltaen artiklaa 9, josta jo kovasti on puhuttukin. Lisäksi on parannettu myös toimitusvarmuutta mahdollistaen maantuontia maasta vieti ja vaihto kahdessa suunnassa. Sillä kovasti puhutaan siitä, että etelä tuottaa pohjoiseen päin, mutta ei saa unohtaa, että sähköjärjestelmässä solidarisuus kyllä toimii kahteen suuntaan. Ja tehokkuus löydetään vasta sitten, kun toimitaan molemmassa suunnassa, ei pelkästään etelästä pohjoiseen, vaan myös pohjoisesta etelään. No mitkä ovat sitten ne viisi tavoitetta, joita Medgridillä on? Ensimmäinen niistä on se, että määritellään pääasiallinen siirtoverkkosuunnitelma koko Välimeren altaan ympärillä vuosille 2020-2025. Siinä otetaan huomioon kaikki ne hankkeet, jotka liittyvät uusiutuvien energialähteisiin, mutta myös kaikki muut keskukset, joiden avulla on tarkoitus tyydyttää kasvanut kysyntä ja sitten sääntelykehyksen ja toimielin äh, ympäristön edistäminen. Siitä puhuttiin äsken, kun pyritään vaihtamaan vihreää sähköä ja luomaan eurooppalaiset sähkömarkkinat. Luodaan sääntöjen avulla voidaan korvata esimerkiksi kauttakulku ja meidän täytyy tarkistaa kaikki nämä säännöt, että ne ovat olemassa myös Välimeren alueella ja että niitä, ne harmonisoidaan. Kolmanneksi täytyy arvioida investointien kannattavuus infrastruktuuriin. Kehittää tekninen ja teknologinen yhteistyö. Se on siis yhteistyökehityshanke, kuten totesin. Täytyy ottaa huomioon myös, millä tavalla kuljetus- ja liikennepuolta kehitetään kaikkien kumppaneidemme kanssa etelässä. Ja lopuksi vielä edistetään teknologiaa voimavarojen siirrossa. Esimerkiksi meren alitse kulkevat siirtoverkot. Siinä tarvitaan paljon erilaista teknologiaa. Desertekissä esitettiin kysymys yhteistyöstä näiden hankkeiden kanssa ja hyvin usein on sanottu, että Medgrid on kilpaileva hankki. Näin ei kuitenkaan, hanke, näin ei kuitenkaan ollenkaan ole, vaan nämä asiat täydentävät toinen toisiaan. Ja emme vielä ole löytänyt oikeita ö, yhteistyömuotoja sen takia, että ministerien aikataulu ö, on lykännyt tätä allekirjoitusta meidän kahden yhteistyösopimuksellemme. Mutta haluamme tehdä pitkäkestoista ja hedelmällistä yhteistyötä ystävämme kanssa. Kiitoksia. Muchísimas gracias, señor Montravel. Oikein paljon kiitoksia, herra Montravel, näin selkeästä esityksestä ja siitä, että piditte kiinni myös puheajasta. Nyt haluaisin antaa herra Rodriguezille Red Electricasta puheenvuoron. Pyytäisin teitäkin pysyttelemään puheajassanne. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Mukava, että voin olla puhumassa teille tänään iltapäivällä hyvin tärkeästä osasta ammattitoimintaani. Me olemme täällä keskustelemassa siitä, miten voidaan yhdistää verkot Välimeren pohjoisen ja etelän välillä. Minulla on Egyptistä ja Libyasta kokemusta uusituista energialähteistä ja siitä, miten siellä energia syötetään verkkoon. Olen tehnyt yhteistyötä myös Espanjan ja Marokon välillä. Kun puhutaan verkostoista, puhutaan siis verkoista – jossa on tuottajat ja nämä siirrosta huolehtivat taas kuluttajat myös. Monia tekijöitä siis. Minä haluaisin tämän puheenvuoroni aikana kertoa teille nykytilanteesta. Tästä näytöltä näette nyt sen, mihin me pyrimme. Me haluamme tehdä tämän kehän valmiiksi Välimeren ympärille. Tätä työtä ei ole saatu vielä päätökseen, koska Turkin ja Syyrian välillä on katkos 30. syyskuuta viime vuonna kuitenkin Turkki on liittynyt Manner-Euroopan verkkoon. joten meidän pitää vielä täyttäytyä aukko Syyrian ja Turkin välillä ja parannettava tilannetta Välimeren eteläpuolella Egypti, Libya, Tunisia. Otros. Eh, actualmente, eh, bueno. Mutta jo muutaman vuoden meillä on ollut Gibraltarin salmen liyhteys Espanjaan. Nyt tästä nyt nähdään, missä tätä vaihtoa on. Tässä on hyvin vaikea antaa täsmällisiä lukuja. Kaikki luvut eivät ole ehkä ihan täsmällisen oikeita, mutta antaa mahdollisuuden kuitenkin ymmärtää vähän, minkä suuruusluokan kysymyksistä puhumme. Sähkön osalta Nämä luvut eivät ole mitenkään erityisen suuria, paitsi Marokon tapauksessa. Marokko tietenkin tuo paljon sähköä Espanjasta. Jos katsotaan Masrek-maita, niin jotkut näistä luvuista suoraan sanottuna ovat vähän absurdeja, hyvin maltillisia arvioita. Miksi nämä luvut ovat niin pieniä? No tämä liittyy kaikki siihen, että verkot ovat melko heikkoja, niitä ei ole kehitelty kovin pitkälle. Siellä syntyy paljon ongelmia, katkoksia, siksi meidän pitää tehdä työtämme hyvin varovaisesti. Tässä on yksi esimerkki siirrosta Gibraltarin salmen yli ja sähköä voitaisiin viedä Espanjan kautta Pyreneiden alueelle. Mutta aina siis olemme riippuvaisia verkoston kapasiteetista siitä, miten vankka verkosto on. En puhu tässä nyt yksityiskohdista, mutta tilanne ei ole tietenkään vielä sellainen kuin sen tulisi olla. Miten asiat ovat kehittyneet ajan myötä? Tämä osoittaa teille sen, miten siirto on vaihdellut Gibraltarin salmen kautta Pyreneille. Jos olisi verkko Marokon ja Espanjan kautta Pyreneille, niin tietenkin siinä tarvittaisiin erittäin suurta kapasiteettia. Se olisi ongelmille altis. Haluaisin ottaa esiin vielä pari kysymystä. Sääntely on mahdollista, mutta emme me fysiikan lakeja voi muuttaa silti. Pari jäsenvaltiota, jotka vaihtavat sähköä. Jotkut toteuttavat uusiutuvien energialähteiden säännöksiä ja silloin syntyy ruuhkaa, mitä tälle asialle voidaan tehdä. No, tietenkin voidaan rakentaa lisää verkkoja. Kuten olette jo kuulleet, uusiutuvat energialähteet tarvitsevat valtavasti verkkokapasiteettia, mutta lisäksi pitää valvoa tuotantopuolta ja pohtia sitä, kenellä on prioriteetti. jos ajatellaan tuota järjestelmä B-kohtaa tässä kaaviossa. Jos oletettaisiin, että Marokko mahdollistaisi sen, että Tunisiasta tuleva sähkö voitaisiin ottaa sinne verkkoon ja siirtää sitä kautta Espanjaan. Voitaisiin puhua no, ehkä toisessa kokouksessa enemmän tästä aiheesta – mutta me esitämme itsellemme useita kysymyksiä, mutta entä mahdolliset vastaukset? Nämä ovat sellaisia ratkaisuja, joita me olemme kokeilleet ja pohtineet Espanjassa. Samalla on huolehdittava siitä, ettei sallita tilannetta, jossa energiansaannin turvaaminen kärsii. Meidän pitää olla siis todella vaativia tuottajien suunta, riippumatta siitä, mistä ne löytyvät. Ajan kuluessa totta kai voidaan huolehtia joustavammasta järjestelmästä ja hyvistä generaattoreista, mutta tietenkin pitää valvoa myös tuulienergian tuotantoa esimerkiksi, huolehtia siitä, että tuotanto voidaan joustavasti syöttää verkkoon. Tätä varten tarvitaan tämän alan sähkön tuottajien, tuulivoiman tuottajien yhteistyötä, viranomaisten yhteistyötä, kaikkien näiden tahojen yhteistyötä, koordinoitua yhteistyötä. Yhteistyöhön tarvitaan totta kai myös kuluttajat, joiden pitäisi olla älykkäämpiä Ja sitten järjestelmäoperaattori, eli TSO. Meillä on jo näiden siirtooperaattoreiden järjestö, joka tekee yhteistyötä meidän kanssamme. Nyt on aloitettu hanke. Enkä tiedä, mikä lopputulos on, miten paljon enemmän verkkoa, tuotantokapasiteettia rakennetaan siirron hyväksi, mutta ainakin kehittelemme nyt tiekarttaa vuoteen 2050. Yhteenvedonomaisesti muutama seikka. Minusta tuntuu, että nykyverkostot verkot eivät ole riittävän kestäviä ja suuria ajatellen, miten paljon energiaa siirrettäisiin eurooppalaisesta tuotantojärjestelmästä ja meidän maiden tuotannosta nykyoloissa. Uusiutuvat energialähteet, tässä toistan itseäni, vaativat paljon verkkokapasiteettia. Verkko on sähkön siirron keskeisin väline. Uusiutuvien energialähteiden – käytön yhteydessä on huolehdittava siitä, että on riittävät turvallisuusmarginaarit ja että huolehditaan energian saannista, turvataan se. Meidän on huolehdittava siitä, että uusiutuvien energialähteiden mukaanotto on turvallista. Me tarvitsemme myöskin perinteistä tuotantoa, se on joustavampaa. Ja tarvitsemme myös älykkäitä kuluttajia, älykästä kulutusta. Tietenkin täytyy olla yhteys ja sertifiointijärjestelmät kautta tällaisen kan- kansainvälisen verkon. Kuten sanoin, me yrimme tässä synnyttää uutta lasta, mutta tähän liittyy moni ongelma, joita on hoidettava nyt ja tulevaisuudessa. Paljon kiitoksia siitä, että toitte esiin muutaman ongelman, joka meille tulee ratkaistavaksi. Minä haluaisin antaa mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Ensin edustaja Turmas. Kysymys Montravelille. Totesitte, että tässä ei ole kysymys pelkästään uusiutuvasta energialähdestä, vaan myös muista energialähteistä, siis ko eh, Fukushima jälkeen, no ei ilmeisesti, no se on hyvä, mutta minä pelkään myös hiiltä, sillä hiili kuluttaa nopeasti satamiin, mutta se on kuitenkin aivan valtava ää, eh, pettymys, jos Medgrid tarjoaa tekniset mahdollisuudet ottaa käyttöön suuria hiilikoneita Tunisiassa. Ja Tunisiassa ja muualla. Ja se on todellinen ekologinen katastrofi. Teidän täytyisi kyllä ottaa kantaa näihin prioriteetteihin suhteessa siitä, että tehdään mahdolliseksi hiilen tuonti eurooppalaisilla markkinoilla. Se on asia, josta me täällä parlamentissa olemme jo ihan selkeästi esittäneet kantamme ja, ja tiedonannossa, joka koskee infrastruktuuria, on kaksi kappaletta, jossa todetaan, että Euroopan unioni ja komissio palaavat tähän asiaan. Eli tämä ihan vain tulevaa yhteistyötäkin silmällä pitäen olisi tärkeää että saisimme tässä suhteessa vakuutuksia. Muchas gracias, señor Turmes. La señora Ticao también. Kiitos oikein paljon, edustaja Turmes. Seuraava kysymys, olkaa hyvä. Adresez o întrebare domnului uh, Amrane. Uh, de fapt... Uh, Haluaisin esittää kysymyksen herra Omranelle. Se on suunnattu myös Espanjan kollegalle kun äänestimme energia- ja ilmastonmuutospaketista, keskustelimme myös puhtaan kehityksen mekanismista, jonka myötä jäsenvaltiot voivat käyttää maksimikiintiön 3 prosenttia päästökiintiöstä tai päästöluvista, jos ne ottavat kolmansia maita kehittämään energiatehokkaampia laitoksia, mukaan lukien investoinnit uusiutuviin. Haluaisin kysyä teiltä, onko teillä tällaisia investointeja maissanne, koska ymmärrän, että investoijia etsitte. Tämä sa- saattaisi olla rahoituksen lähde. Toiseksi, miksi jotkut maat, kuten jotkut jäsenvaltiot, kuten Luxemburg, ovat vaatineet, että tämän, tätä kolmen prosentin kiintiötä käytetään. Miksi he eivät ole käyttäneet sitä? Mitkä ovat esteet sille? Ymmärsin komission sen piipauksista, että tämä mekanismi ei ole täysin toiminta, toiminnassa. Ja jos kysyntää on, niin haluaisimme ymmärtää sen, että miksi tätä mahdollisuutta ei kehitetä eteenpäin. Ja kun saastumista on ja missä kolmea prosenttia voitaisiin käyttää, niin miksi ei ole intressiä sitä käyttää? Pues muchas gracias, Adriana. Ay, pues dos... Paljon kiitoksia. Tässä kaksi kysymystä panelille. Montravelille ensimmäinen kysymys. Annan hänelle ensin vastausvuoron ja sitten herra Amraanille ja lopuksi herra Rodriguezille. Kiitoksia vastaamaan Tyrmäsin kysymykseen, sillä siihen kykene vastaamaan ja sehän oli suoraan suunnattu Medgridille. Medgrid ei missään tapauksessa ryhdy suosimaan äh, saastuttavien keskustan luontia, mutta kun puhutaan sitten kuljetusverkostosta, niin silloin emme tietysti erottele sähköä, joka tulee hiilivoimalasta tai tulee aurinkovoimasta tai tuulivoimasta. Verkoston avulla pitää voida viedä eteenpäin kaikenlaista sähköä, myös sitä, joka on tuotettu ydinvoimalla. Se on totta. Ja jos palataan eurooppalaiseen verkostoon, niin kun Euroopan komissio tai Euroopan parlamentti haluaa vahvistaa yhteenliittymiä Espanjan ja Ranskan välillä tai Ranskan ja Saksan tai Ranskan ja Belgian välillä, niin tässä ollaan täysin, äh, tässä ei ota kantaa mitenkään siihen, minkä tyyppistä sähköä äh, verkosto siirtää. Eli Medgrid ei sinänsä suosi tämän tyyppisten saastuttavien voimalaitosten rakentamista, mutta verkosto sellaisenaan voi kuljettaa kaiken sähkön, riippumatta siitä, miten se on tuotettu. Ja se samalla suosii tietysti uusiutuvia energialähteitä ja pyrkii myös takaamaan solidaarisuuden ja energian toimitusvarmuuden. Pues muchas gracias, señor Montravel. Paljon kiitoksia, herr Montravel. Herra Brani.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 Olemme saaneet aikaiseksi paljon edistystä monissa poliittisissa kysymyksissä, kun kysymys on verkkojen ylläpidosta niin, että ne toimivat, niin varmasti kyllä viesti menee hyvin perille. Siinä suhteessa meillä ei ole mitään ongelmia, mutta kun puhutaan rahoituslähteiden mukaan tuomisesta, niin meillä on hanke, jossa kaikenlaiset olemassa olevat tukimuodot otetaan mukaan. Perinteinen rahoitus, lahjoitukset, kansainvälistä lähteistä tulevat rahoitus, rahoitukset. Lisäksi otetaan huomioon puhtaan kehityksen mekanismi. 3 prosenttia, no sitä en muista nyt ulkoa. Aion katsoa, jos voidaanko siinä suhteessa tehdä jotain. Gracias, señora Amrane. Eh, señor Rodríguez, está usted satisfecho. Kiitos oikein paljon. Herra Rodríguez, miten reagoisitte tuohon? Y, y, y Tunes. Eh... Kiitos. Jos otetaan Marokon ja Tunisian esimerkki. Mainitsin sen, jotta päästäisiin vähän tästä Eurooppa-yhteydestä pois. Voidaan sanoa, tietenkin, että Espanja mahdollistaa tuulivoiman siirron Pohjois-Afrikasta. Tämä on vähän liian yksinkertainen kanta. Yksi meidän tavoitteistamme on se, että vähennetään hiilidioksidipäästöjä ja yksi vähentämismahdollisuus on se, että käytetään enemmän puhdasta sähköä. haltijan edusten tavallaan me ajamme tätä ajoneuvoa, eli verkkoa, mahdollisimman turvallisesti. Laatu, korkea laatu on asia, jota vaaditaan yhteiskunnassa, joka on riippuvainen sähköstä. Ja tässä voidaan ajatella, että ajoneuvon pyörät ovat eri materiaaleja, mutta kunhan sillä voi ajaa, niin se kelpaa käyttöön. Puheenjohtaja. Kiitos, voimme päättää tämän keskustelun. Kiittäisin tämän paneelin jäseniä loistavista alustuksista. Kiitos teille oikein paljon, että tulitte osallistumaan tähän keskusteluun. Nyt haluaisin siirtää puheenjohtajuuden Klaat Turmesille paneelia neljä varten. Uh, so, uh, I, I propose that we, we immediately... No ehdottaisin sitten, että ryhdymme heti töihin. Yksi ongelma on se, että minun täytyy lähteä kello kuusi. Minä on neuvottelut, jotka koskevat sähkömarkkinoiden avoimuutta mutta varmaankin joku sitten sihteeristöstä tulee loppuosaksi puheenjohtajaksi. Ja olemme ajatelleet, että voisit esiintyä ky- kymmenessä minuutissa, jos se onnistuu vielä nopeammin, niin tietysti sitä parempi. Ja toivottavaa se onkin. Ruva Marques on pitkäaikainen asiantuntija Euroopan komissiosta. Hän työstää energiapolitiikan kansainvälistä ulottuvuutta ja on kovasti mukana mediassa. Olkaapa hyvä. Uh, for this introduction, um, first of all, please allow me... Kiitoksia tästä esittelystä ja kiitos mahdollisuudesta valottaa, miten ajankohtainen tämä tapahtuma on. Ainakin meidän komissiossa, kuten tiedätte, niin meillä on ollut tiedonantoa demokratiakehityksestä, jossa vaadittiin kumppanuutta äh, uusiutuvissa. Ja sama tiedonanto otti esille, että investoinnit Välimeren eteläalueella äh, sopusuunnassa 2020 tavoitteiden kanssa voisi antaa mahdollisuuksia, joten kumppanuuden edellyttäen, että oikeat markkinaehdot suodaan sähkön siirrolle ja tuonnille. Meillä on ollut myös naapuruspolitiikan tulevaisuudesta tiedonanto, joka hyväksyttiin äskettäin. Siellä painotettiin tarvetta määritellä uusia kehitysprojekteja eteläisten naapureidemme kanssa. Ja lopulta se edeltää tulevaa tiedonantoa, joka hahmottelee strategiaa EUn energiapolitiikan ulkoiselle ulottuvuudelle. Se muun muassa indikoi mahdollisuuden kehittää uusia kumppanuuksia mukaan lukien mitä tulee vähittäiseen osallistumiseen energian markkinoille EU:ssa. Aina kun puhutaan energiasta Välimeren eteläalueella ja uusiutuvista erityisesti, aina pitäisi pitää mielessä muutama osatekijä. Ensinnäkin naapurimme käyvät läpi ennennäkemättömiä muutoksia, sosiaalitaloudellisia muutoksia, jotka muuttavat yhteiskuntaa Täällä kansat haluavat osallistua poliittiseen elämään, kansalaiset. Väestön kasvu on uskomatonta näissä maissa. Samaan aikaan he käyttävät paljon vähemmän energiaa per henkilö kuin me, jopa kolme kertaa vähemmän kuin me. Maissa kuten Algeria ja Egypti esimerkiksi, mutta he kurovat meitä kiinni ja taloudet kasvavat nopeammin kuin monet Euroopan maat. Kaikesta näistä syistä energian kulutus, ajatellaan, että se kaksinkertaistuu. Kuultiin äskeiseltä puhujalta Marokosta, että se voi olla nelinkertaista jopa. 20-30 vuoteen mennessä tämä on suuri haaste heille, mutta suuri haaste myös meille. Koska emme voi unohtaa, että investointivaihtoehdot, joita siellä esitetään niin, tai tehdään, investointivalinnat, joita siellä tehdään, ne vaikuttavat EU-hun ja politiikat, joilla uusiutuvia tuetaan tällä alueella, kaikkien tällaisten politiikkojen täytyy alkaa siitä, että otetaan huomioon valtava energian tarve alueella itsessään. En käsittele yksityiskohtaisesti uusiutuvien rahoittamista. On monia puitteita olemassa, kuten tiedätte, energiayhteistyö on ja Etelisen välimeren alueen maiden kanssa on hyvin katettu poliittisesti puhuen olemassa olevissa asioissa sopimuksissa ja myös pankkien erityisen yhteisymmärrysmuistion kautta. Komissio tukee sen lisäksi joitakin alueellisia yhteistyöaloitteita, kuten Maghreb-alueen eh, sähkömarkkinoiden integroimista, aurinkosuunnitelma, myöskin sektorikohtaista tukea monissa alueen maissa ja meillä on monia alueellisia yhteistyöohjelmia myöskin uusiutuvien tukemisessa ja energiatehokkuuden tukemisessa. On myös FEMIT-ohjelman puitteissa monia tärkeitä apuja ja tukia. Myöskin on tärkeää, miten naapuruuspolitiikan investointiväline energiainfrastruktuureihin on tärkeällä siellä Sitten sitten uusiutuvan, uusiutuvasta energialähteestä olevan sähkön ostaminen. Tuulivoiman aurinkosähkön vieminen Eurooppaan vaatisi investointeja. Kuitenkin 2020 mielessä on vaikea nähdä liiketoimintamahdollisuuksia tällä hetkellä selvästi. Itse asiassa sen tiedon perusteella, joka käytettävissä on tänään, niin EU näyttää olevan ylittävässä 20 tavoitteen 2020 mennessä ja perustuen tietoon, jota saadaan kansallisista suunnitelmasta jäsenvaltioilta, niin eivät mainitse suuria tuontimääriä kyseiseltä alueelta. Itse asiassa alueella on tuotettu uusiutuva sähkö. Ne eivät pääsisi tukiohjelmien piiriin. Ja ilman tällaisia tukia aurinkoenergia, aurinkosähkö, vaikka otetaan huomioon suurempi säteilytekijä, ei olisi kilpailukykyistä EUn sähkömarkkinoilla tulevina vuosina. Puhun ennen 2020 vuotta. Sähköenergian tuonti saattaa tulla 2025 jälkeen kilpailukykyksi riippuen monista tekijöistä. Tekniikan kehitys, hiilen hinta – ja fossiilisten polttoaineiden hinta mukaan lukien, mutta niitä on myös vaikea ennustaa. On vaikea rahoittaa aurinkoinvestointeja, uusiutuvia investointeja tällä alueella kuin EU-ssa sosiotaloudellisesta kontekstista johtuen. Korkea tukitaso, vienti, näkymät, investointiriskit, muutamia mainitakseni. Monilla, monilla mailla olisi kuitenkin uudelleen suunnata osa suuresta julkisesta tuesta, joka menee fossiilisiin, niin sitä voitaisiin uudelleen suunnata uusiutuviin. Tämä, tähän liittyisi tietysti rohkea päätös nostaa sähkön tukkuhintoja, mikä tietenkään ei ole tällä hetkellä helppoa. Huolimatta tästä haastavasta jäsenyydestä. Monet maat ovat päättäneet alkaa uusiutuvan kehittämisen osana sosiaalitaloudellista kehityssuunnitelmaa. Meidän velvollisuutemme on tukea heitä tähän suuntaan ja meidän välineitämme täytyy arvioida uudelleen, koska tekninen tuki ei myöskään ole yhdeksän, ole riittäviä saada aikaan suuri mittaisia investointeja. Sen vuoksi komission ehdotus alkaa keskustelut mahdollisesta sisällöstä uudelle välimeren kumppanuudelle uusiutuvien hallinnoinnissa ja tuotannossa, johon kuuluu investointia etelään, tekniikan siirtoa ja pitkäaikaista vihreän sähkön mahdollisuutta on mielenkiintoinen asia. Tällaisen mahdollisen kumppanuuden sisältö täytyy vielä määritellä kumppaneidemme kanssa. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja kyseisten maiden kanssa, myöskin kansainvälisen rajoiteyhteisön kanssa. Neuvottelut ovat meneillään Euroopan investointipankin, eh, Välimeren sihteeristön, komission ja muiden sidosryhmien välillä. Ja tämä liittyy myös asiaan, joka otettiin esille ensimmäisessä paneelissa, että otetaan energia mukaan EUn kehitysyhteistyöpolitiikkaan, niin sitä ei pitäisi unohtaa. Kiitoksia. Uh, thank you, Paula, also for being very... Kiitos oikein paljon myös siitä, että puheenvuoro oli niin lyhyt. Hienoa, että Jason Walters on täällä. Jonathan Walters tapasimme aikaisemmin. Teillä on ollut aktiivinen rooli. Voisitteko päivittää nyt kantojanne ja kertoa, miten hyvin olette onnistuneet tässä – miljardin tavoitteessanne. Thank you very much for the opportunity to, uh, to be here and for the nice uh, introduction. Uh... Kiitoksia. Kiitoksia tästä hyvästä johdannosta. Ne voin puhua varmasti lyhyesti, koska hyvin monet tärkeistä asioista on jo todettu. Erityisesti äh, haluaisin kiittää Marokon kollegaa hänen puheenvuorostaan olin ainakin sataprosenttisesti hänen kanssaan samaa mieltä. Usein sanon ihmisille, että Välimeren alueen aurinkosuunnitelman johtajuus on nyt Rabatissa, Marokossa, ja että tuo johtajuus on strateginen haaste Euroopalle ja muulle lähi ja Pohjois-Afrikalle. Se on strateginen mahdollisuus kaikille, johon tulee pyrkiä. Haluaisin puhua erityisesti aurinkoenergia-aloitteesta, jossa Maailmanpankki on mukana. Siinä on mukana Euroopan komissio, naapurialueiden investointivälinen avulla, Afrikan pankki, islamilainen rahoituspankki, monet kahdenväliset kehitysvirastot Euroopasta ja muualta – mutta ennen kuin pääsen siihen ja edistyksen, joka sitä koskee, haluaisin esittää kolme huomiota aurinkoenergiasta. Ensimmäinen koskee sitä, että maailma selkeästi pyrkii löytämään lisää ratkaisuja, muita kuin hiilipohjaisia energiaratkaisuja, jotka eivät siis tarvitse tuekseen fossiilista energiaa. Tämä on se suuri tavoite, joka meillä on. Ja se on myös tärkeää energiaturvallisuusnäkökulmasta katsoen. Ja äh, meillä on myös monia muita kysymyksiä, joita kannattaa käsitellä, jotta voimme laajentaa tätä luetteloa, niin meidän täytyy olla kunnianhimoisia ja tarjota tukea tässä suhteessa. Yksi kohta on nimenomaan tämä keskitetty aurinkovoima. Ei pelkästään sen takia, että aurinkoa, ilmaista aurinkoa on niin valtavasti saatavilla aavikkoalueilla, mutta myöskin koska lämpöenergian talteenotto on lupaavampi kuin sähkön varastointi. Eli 24 tunnin tarjonta tällä suhteessa on hyvin luotettava teknologia, erittäin luotettava. Se on myöskin kovin siirrettävä teknologia. Erittäin suuri osa, erittäin pieni osa siitä liittyy mitenkään teollisiin tekijänoikeuksiin. Useimmat maat, joissa on terästeollisuutta, lasiteollisuutta tai rakennusteollisuutta, ja joissa on insinöörejä, voivat mukauttaa näitä teollisuuden aloja tuottamaan tätä teknologiaa. Se on valtavan tärkeää. Ei voi olla painottamatta sen tärkeyttä. Se oli tärkeää ennen arabikevättä ja se on tärkeää vielä nytkin. En voi painottaa, miten paljon se tuo luo työpaikkoja ja meidän alueen maat ovat siinä mukana. Ennuste tällä hetkellä näyttää, että että keskitetty aurinkovoiman luomisessa voidaan saada aikaiseksi paljon työpaikkoja, eh, jos investointeja on riittävästi. CSPstä voi todeta, että kyseessä on teknologia. Vaikka se on hyvin pitkälti teknisesti todistettua, niin eh, siinä on mittakaava, skaalatuotantoetuja, joita ei ole vielä hyödynnetty kuten täällä todettiin Fansonin suulla, niin se on vielä se ongelmalapsi, joka ei ole oppinut kävelemään. Ja se on edelleen väärällä puolella niin sanottua kuolemanlaaksoa. Kustannukset ovat korkeat, koska kysyntä on vähäistä ja kysyntä on vähäistä, koska kustannukset ovat korkeita. Kuolemanlaakson toiselle puolelle siirtyminen tapahtuu vasta sitten, kun tuet ovat riittävän suuria. Eli olemme olleet mukana tässä muiden kehitysvirastojen kanssa ja laatineet investointisuunnitelman ja hankepaketin noin 1000 megawatin suuruisen keskitetty aurinkovoimaa käyttävän paketin. Voimme tarkastaa myös tuontipuolta. Kokonaiskustannukset ovat noin 6 miljardia dollaria. 1000 megawattia sinänsä ei nyt ratkaise ongelmaa, mutta sen tarkoituksena on osoittaa, että asia voidaan tehdä ja saada aikaiseksi konkreettisia tuloksia, joka sitten eh, myöhemmin saa aikaiseksi juuri näitä kyseisiä skaalavaikutuksia, joiden avulla kustannukset vähenevät. Lippulaivahanke on Marokon hanke Marokon aurinkosuunnitelmassa, jota viedään eteenpäin nopeasti. ja olemme kaikki olleet kovin vaikuttuneita. Sen taakse on saatu rahoitusta, mutta kuten joku mainitsikin aiemmin, kaikki nämä hankkeet voivat saada taakseen rahoitusta, mutta tärkeää on nimenomaan rahoitusehdot. Ja se johtaa kahteen suuren kysymykseen, josta yksi on se, että mistä rahoitus saadaan. Tämä suurinen rahoitus tietysti Kioton pöytäkirjan ympäristörahoitus Kankunin pöytäkirjoilla vahvistettuna, josta on puhuttu. Tuon tyyppinen rahoitus kyllä saisi eroja äh, aikaiseksi. Se alkaa tämän kuuden miljardin keskuudesta. Siinä on myöskin äh, puhtaan kehityksen rahasto mukana, mutta me tarvitsemme enemmän rahoitusta. Ja toinen rahoituslähde koskee sitten sitä, että viedään energiaa Euroopan alueelle vihreille energiamarkkinoille tai lupaus artiklasta 9 ja Välimeren aurinkosuunnitelmista. Kaikki nämä täytyy muuttaa ihan konkreettiseksi. Ensimmäisten, ensimmäisen viennin täytyy tapahtua, sitä on puhuttu jo pitkään. Kyllä paljon erilaisia kalvoja on katseltu eri konferensseissa, mutta nyt täytyy sitten nähdä kentälle perustettavia voimalaitoksia niin, että ihmiset voivat uskoa todellisuuteen. Mistä se on helposti toteutettavissa? Kysymys ei saata olla välttämättä 20 prosentista vuoteen 2020 mennessä. Se on vasta noin perus tavoite 2020 hän on aivan tuossa nurkan takana. Meidän täytyy katsoa pidemmän aikavälin puitteissa tätä kysymystä päästöjen vähentämisenä ja uusiutuvien energialähteiden tavoitteena asia voidaan hoitaa, mutta se tarvitsee kyllä tuen. Varsinkin niin, että hanke saadaan aloitettua vientisopimusten avulla. Kiitoksia. Thank you very much, uh, Jonathan. So, uh, one of the issues we raised this afternoon is... Uh... Kiitos oikein paljon. Yksi aihe, joka on ollut esillä, on riski, miten suhtaudutaan riskeihin rahoittavassa maailmassa – Euroopan investointipankkia pidetään tärkeänä riskin pienentäjänä apuna tässä. Ajatellen myös lainojen korkotasoja. Me olemme loista tilanteessa, koska Euroopan investointipankin edustajia on kaksi. Varmasti olette jakaneet tuon 10 minuutin puheajan. Kun puhun ihan lyhyesti lupaan sen, en näytä tuota esitystäni. Haluaisin vähän perustaa puheenvuoroni sen varaan, mistä on keskusteltu tänään ja muiden alustusten varaan ja esittää neljä seikkaa omalta osaltani. Ja Luciana lyhyesti kertoo, mitä tehdään tuon aurinkosuunnitelman osalta. Ensinnäkin Euroopan investointipankki todella viime vuonna, kriisin vuonna, rahoitti 2,6 miljardia Välimeren kumppanuusmaihin. Viimeksi kuluneen kahdeksan vuoden aikana on rahoitettu 12, yli 12 miljardia euroa. Näin saatiin liikkeelle lisää 35 miljoonaa investointeja meidän Välimeren välineen kautta. Euroopan investointipankki siis on hankkeiden rahoittajana selkeästi suurin Välimeren kumppanuusmaissa. Euroopan parlamentin pitäisi olla erityisen ylpeä tästä Euroopan myös, koska tämä on teidän pankkinne. EUn jäsenvaltiot ovat mukana tässä ja siksi tämä on teidän välineenne. Me olemme hyvin riippuvaisia teistä. Euroopan investointipankki ei luo politiikkaa, vaan toimii muiden asettaman politiikan mukaan komission, parlamentin ja neuvoston. Me noudatamme siis teidän ohjeistustanne ja olemme hyvin riippuvaisia teistä. Luultavasti tiedätte, että nyt neuvotellaan mandaattimme tulevaisuudesta, joten me olemme teidän käsissänne, mitä me voisimme tehdä toisin, mitä vo, miten voisimme tehdä jotain enemmän, mitä meidän tulisi me hoitaa. Tämä on hyvin tärkeää. Me noudattelemme siis teidän asettamienne prioriteetteja. Meille on lähetetty prioriteetit. Ja ykkösprioriteettina on energia, uusiutuvat energialähteet välimeren kumppanuusmaissa. Tästä syystä tuosta 12 miljardista kahdeksan vuoden aikana 5,1 on varattu energiaan. Suhteessa uusiutuviin energialähteisiin meidän tavoitteenamme on 50 prosenttia. Tämä on ihan luonnollista, kun Euroopan investointipankki globaalisti rahoittaa eniten uusiutuvien energialähteiden hankkeita. 6,2 miljardia globaalisti uusiutuviin energialähteisiin. Lisäksi teemme monia hankkeita, jotka kannattaa mainita – koska täällä puhuttiin kiinalaisesta teknologiasta tai kysyttiin siitä, me olemme Euroopassa yksi suurin rahoittaja, kun puhutaan teknologiasta, tutkimuksesta ja kehittämisestä. Se on tärkeää, kun ajatellaan kilpailuetua, joka Euroopalla on. Teknologian osalta keskittävät aurinkovoiman teknologia ei ole mitenkään uutta. Meillä on ollut espanjalaisia hankkeita esimerkiksi keskittävän aurinkovoiman osalta. Tämä on uutta Euroopassa. Nyt on saatu jotain aikaiseksi Euroopan parlamentinkin kautta niin, että on ajettu lainsäädäntöä niin, että on pakotettu useat jäsenvaltiot investoimaan paljon uusiutuviin energialähteisiin. Ja tämä antoi meille kokemusta siitä, miten tätä täytäntöön pannaan Euroopassa. Ja nyt olemme hyvin iloisia siinä, että tätä Euroopan johtajuuttamme voidaan viedä myös Euroopan ulkopuolelle. Neljänneksi haluaisin puhua tulevaisuudesta ja kehitysavusta. Luvallanne haluaisin sanoa, että kun olen ollut työssä Maailmanpankissa, se on mahtava laitos. Olen ollut työssä Afrikassa ja latinalaisessa Amerikassa naapurusaalue, me ei tarvitse kehitysapua. Marokon, Tunisian, Libanonin kanssa keskusteltaessa Euroopalta ei odoteta tällaista kehitysapua. He haluavat, että heidät nähdään vakavasti otettavina sijoittavina kumppanina. He haluavat mahdollisuuksia sijoittaa. Näistä maista ei ehkä tulisi koskaan EUn jäsenvaltioita, mutta Euroopalta odotetaan sitä, Euroopan investointipankilta vielä tarkemmin, että tehtäisiin sitä, mitä olemme tehneet viimeksi kuluneen 52 vuoden aikana Euroopassa. Eli syrjäisemmät Euroopan alueet halutaan saada samalle talouden kehityksen tasolle kuin läntinen Eurooppa. Investointimahdollisuuksia siis. Tätä Välimeren kumppanuusmaat odottavat Euroopalta investointimahdollisuuksia. Euroopan investointipankki on se väline, joka on tässä mahdollinen käyttää. Euroopan parlamentilla on tärkeä rooli. Artikla 9 on jo mainittu. Se on hyvin tärkeä, kun ajatellaan investointien mobiloi, investointien tukemista, saamista liikkeelle. On tärkeää, että löydetään näytösvaihtoehtoja, miten voidaan nopeuttaa investointiprosessia. Sitten tuo Välimeren aurinkosuunnitelma Luciana. Like my colleague said... Kuten kollegani sanoi, energia on avain. Prioriteetti EIVelle viime vuonna investointiin 1,4 miljardia Välimeren alueelle ja enemmänkin. Tämä prioriteetti sitä on vahvistettu yhde, tai aur- Välimeren aurinkovoimaohjelma. Sitä on vahvistanut. Lokakuussa 2008 ECOFIN antoivat mandaatin EIPlle koordinoida rahoitustoteutusta aurinkosuunnitelmalle. Tästä tuli meille huippuprioriteettia. Ja yhteistyö Välimeren unionin kanssa oli myös meille prioriteetti. Aurinkosuunnitelmaa en enää esitellä, koska se on esitelty, mutta haluan sanoa, että EIPnä otimme tämän mandaatin ECOFIN neuvostolta hyvin vakavasti ja ryhdyttiin moniin toimiin. Rahoitimme selvityksen ensinnäkin. Ne uusiutuvien potentiaalista alueella ja siinä yritettiin yksilöidä konkreettiset hankkeet kaikissa yhdeksässä kumppanimaassa. Ja saatiin aikaan luettelo 85 hankkeesta, Ja se oli tällainen ensimmäinen rakennuspolitiikka toimillemme Pelimerin aurinkosuunnitelmassa. Tämän selvityksen jälkeen, joka tämän Trust Fundin kautta tehtiin, jota siis Trust Fund, jota EIB hallinnoi, tehtiin yhteistyötä kumppaneidemme kanssa rahoitusmaailmasta – rahoittaa konkreettisia hankkeita ja tällä hetkellä. Olemme viimeistelemässä menettelytapoja, jotta voidaan toteuttaa WhatsApp-projekti Mar- Marokossa. Tämä projekti mainitsi myös John, koska se EIP on siellä osa rahoittajana, Maailmanpankki, Afrikan kehityspankki. Näin me näemme monien hankkeiden toteutuksen niin, että tehdään yhteistyötä muiden rahoittajien kanssa. Näiden, muiden, näiden mainittujen hankkeiden lisäksi on monia muita hankkeita alueella, joita EIP arvioi tällä hetkellä. Puhutaan aurinkoteknologioista, tuulesta – Keskitymme kaikki näihin maihin. Egypti, Marokko, Jordania. Siellä on projekteja vireillä. Otamme siis vakavasti tämän ECOFIN neuvoston antaman toimeksiannon. Viimeinen kohta, jonka haluaisin mainita, on itse asiassa painottaa sitä tosiasiaa, että me tätä tee yksin, vaan että toisaalta on selvää, että on tarve suurelle tuelle ainakin alkuvaiheessa, koska jotkut teknologiat ovat alkuvaiheessaan. Tarvitsemme tukea komissiolta ja muilta rahoittajilta. Tästä rahoittajat ovat yhtä mieltä ja täytyy tehdä yhteistyötä Maailmanpankin kahdenvälisesti ja muiden kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa. Ja näin nämä MSP-tavoitteet voitaisiin saada aikaan. Yhteistyötä ja niin, että annetaan takauksia ja avustuksia projektien aloittamiseen. Kiitos. Tuo riskin pienentämiskysymys. Miten analysoit sitten että mitä on tehtävä. Meidän raja hoitettava ensimmäisiä suuria hankkeita. Suhtaudun luottavaisesti viestiinne tästä aiheesta, mutta suuri kysymys kuuluu, että sitten pitää luoda näkyvyyttä. Artikla 9. Mutta mitä välineitä Eurooppa voi tarjota, jotta voidaan pienentää – lainojen prosentteja. Meidän politiikan tekijöiden pitää ymmärtää, mitä meidän pitäisi ajaa tässä yhteydessä. Eh, Haluan selventää sitä, että yksi kaikkein tärkeimmistä riskeistä tällä alueella tällä hetkellä on, joka estää investointi, on poliittinen riski, varsinkin sen jälkeen, mitä alueella tapahtui. Mutta tätä varten Eurooppa on jo ottanut käyttöön aivan erinomaisen välineen. Tavoitteena on rahoittaa sitä 0,9 prosentilla Euroopan budjetista. Käytännössä se merkitsee sitä, että meillä on monia sijoittajia Euroopassa yrityksiä, jotka kysyvät meiltä, milloin me ryhdymme toimimaan Libyassa. Libyassa ei tarvita mania, siellä on riittävästi rahaa. Mutta se, mitä siellä tarvitaan, on eh, Euroopan investointipankin poliittisen riskin ää, eh, takuu. Jos poliittinen tilanne normalisoituu, niin EIP tarjoaa tämän vakuuden kattamaan poliittiset riskit. Se, mitä tapahtuu, on, että tavallisesti maat eivät halua vastustaa investointia, joka on EIP ja Euroopan rahoittama, koska ne eivät halua pilata suhteita Eurooppaan. Kyseessä on siis väline, jossa on loputtomiin vipuvaikutusta, ja se osoittaa tätä meidän pehmeää valtaamme. Siitä syystä rohkaisin Euroopan parlamenttia säilyttämään tämän. Mutta tietysti meillä on erilaisia riskejä, taloudellinen riski, investo- sijoittajien riski, laillinen riski ja niin edelleen. Meillä on työryhmä, jossa käsitellään näitä eri riskejä komission johdolla. Ja yksi erinomaista ajatuksista on siellä se, että allekirjoittaa Euroopan komission ja kumppanuusmaan välillä tällainen puitteisto juridiselle sopimuksille, joka sisältää ne velvoitteet, joita maiden täytyy noudattaa, jotta ne voivat saada käyttöönsä Euroopasta rahaa. No jos tällainen sopimus saadaan aikaiseksi Euroopan komission ja kumppanuusmaan välillä, niin se automaattisesti menee kaikkiin sopimukseemme. Ja silloin todetaan, että näitä sopimusta, tätä sopimusta täytyy kumppanuusmaan noudattaa, jos se haluaa saada Euroopasta rahaa. We go to the... Paljon kiitoksia. Sitten artikla 9, pikku yksityiskohdat, mahdollisuudet, niin, mutta myös riskit. Jos artikla 9 ei toimi hyvin. Tohtori Fouquet on täällä ja hän on tehnyt töitä kuukausien tai jopa vuosien ajan tässä yhteydessä. Mitä meidän tulisi tehdä, mitä ei tehdä? Voisitteko auttaa meitä tässä? Uh, ladies and gentlemen, it's a pleasure. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, on hienoa, että voin olla täällä. Minulla on kalvoesitys, mutta kun aikaa ei ole, niin en nyt esittele sitä kokonaan. Minulla on tässä muutama seikka. Juristina teen työtä ja olen tehnyt jo jonkun aikaa tällä saralla. Työ on edelleen kesken. Me yhdessä opimme eri jäsenvaltioiden kanssa. Teemme yhteistyötä Claudin kaltaisten ihmisten kanssa. Loistavaa, että voin nyt vähän olla auttamassa tässä hankkeessa ja toive on siis se, että saataisiin aikaan ensimmäinen pilottihanke, jotta voisimme osoittaa, että tämä on mahdollista ja päästä joistain hankaluuksista eroon uusi suhde Pohjois-Afrikan ja EUn välillä, mutta myöskin Euroopan ja EUn sisällä. Mutta yksi asia, jota pitäisi nyt painottaa, on se, että artikla 9 ei ehkä ole ihan niin mystinen asia kuin mitä annetaan ymmärtää. Sitä pidetään liian poliittisena ja liioitellaan vähän sen kapasiteettia, mitä sillä voidaan tehdä ainakin joidenkin mielissä. Kuten täällä on jo sanottu, artikla 9 on osa kolmesta joustavuusvälineestä Euroopan uusiutuvien energialähteiden direktiivissä. Tavoitteena on päästä vähittäin 20 prosenttiin sitovana uusiutuvien energialähteiden osalta EU-ssa. Keskusteluiden aikana puhuttiin siitä, että tehokkuuden nimissä, kustannustehokkuuden nimissä myös jotkut jäsenvaltiot, jotka haluavat, voivat käyttää joustavuusmekanismia. Se on sanottava tälle tässä yhteydessä. Direktiiviä me emme voi muuttaa. Me haluamme muuttaa järjestelmiä uusiutuvia energialähteitä varten. Yksi väline, ja voidaan päästä ehkä hyvin Kallisin viimeisiin lukuihin on joustavuus ja artikla 9 on yksi osa. Artiklassa 9 on painotusta. Me kaikki haluamme käyttää sitä kyllä, mutta painotetaan nyt sitä, että sitä käytetään sellaisiin kysymyksiin, jotka ovat teollisuuskehityssiirtohankkeita. Nyt käytetään hyvin kallista aurinkovoimateknologiaa. Pyydän, että pidätte tämän mielessä, eikä liioitelko tuon artiklan 9 kanssa nyt. Tämän sanottua, niin sanoisin, että artikla 9 tarkoittaa sitä, että tuetaan hanketta, tiettyä hanketta jäsenvaltiona muussa kuin EU-maassa, ja etuna on se, että sen pitää tulla yhteisen käyttöön käyttöön ja silloin on oikeus käyttää tätä uusiutuvaa omassa energian yhdistelmässä ja sanoa, että tässä on päästy tavoitteeseen. Kun tässä on sääntöjä, jotka liittyvät siihen, että ei ole annettu muuta kuin apua ja niin edelleen tietyn laitoksen osalta. En puhu näistä yksityiskohdista, mutta mitä se tarkoittaa, että se pitää kuulut asettaa EU:ssa kolme vaatimusta lyhyesti, että sama määrä sähköä on nimetty tuohon liittymän kapasiteettiin kaikkien siirtoverkon hartioiden kesken, lähtömaa, vastaanottama maa ja kaikki maat, jonka läpi tämä siirtyy. Jos maat haluavat hyötyä vihreästä energiasta ja ovat kauempana ja tässä välissä on muita jäsenvaltioita – Tämä vastaavan määrä on rekisteröitävä siirtoverkon haltijan toimesta EUn puolella. Tämä kapasiteetti ja e- sähkön tuotanto on liitettävä samaan aikajaksoon. Tässä siis perusasiat. Jos näihin vaatimuksiin vastataan, tästä kerrotaan komissiolle artiklan 9 määräysten mukaisesti. Ja silloin tämä on hyvä asia. Tässä voittavat molemmat osapuolet. Tuo varsinainen fyysinen siirto. Siirryn nyt joihinkin näistä aiheista, mutta voin ihan lyhyesti vain viitata niihin kollegat. Me kaikki teemme yhteistyötä tämän tavoitteen eteen, jotta tämä toteutuisi. Kun kaksi juristia tapaa, siellä on kolme mielipidettä, mutta kaikki haluavat kuitenkin huolehtia sitä, että tämä toteutuu. Tuo fyysinen siirto on vaikeasti osoitettavissa, mihin rekisteröidään siinä liittymän yhteydessä – Siinä on vastattava laillisiin vaatimuksiin, mutta liittymässä on juuri sekä ongelma että etu. Siinä on monen, monelta puolilta omaa lainsäädäntöä, joten tuo fyysinen siirto sinänsä siihen pitää liittyä jonkinlainen todiste. Tässä on politiikkaa, vähän propagandaakin nykykeskusteluissa. Mielelläni käyttäisin työtä aikaani muuhun ja selviäisin nyt ilman tuota propagandaa. Jotkut sanovat, että tuota alkuperä takeita voitaisiin käyttää todisteena. Kuten tiedätte, tästä aiheesta on keskusteltu hyvinkin paljon komission kanssa, koska komissio aluksi halusi tällaisia vihreitä sertifikaatteja. Sitten sanottiin, että tämä ei käy. Periaatteessa tuo alkuperä tai kysymys on sellainen, että se ei liity tavoitteiden noudattamiseen. Siinä vain osoitetaan, onko vihreää sähköä siirtynyt yhdestä jäsenvaltiosta toiseen. Toinen asia on se, että vielä direktiivin mukaan niitä ei voida käyttää sähkön, joka tulee kolmannesta maasta. Joten toinen asia, joka on hankala tällä hetkellä, on se, että Jotkut ihmiset sanovat, että rahoituksen mielessä nyt annetaan tuon kolmannessa maassa tuotetun vihreän sähkön, joka syötetään verkkoon kolmannessa maassa, hyötyä suoraan kansallisesta tukijärjestelmästä, jostain ei on jäsenvaltiosta. Tässä pitää nyt erotella se, haluaako jäsenvaltio näin toimia, mitä direktiivi tässä voi tehdä. Direktiivissä selkeästi sanotaan, että tämä ei ole mahdollista, jotta päästäisiin tavoitteisiin, tavoitteiden saavuttamiseksi, koska direktiivissä selkeästi sanotaan, että ainoastaan joustavuus artiklan 9, 11 kautta, jos annetaan mahdollisuus kolmannelle taholle. Ja siinä ei mainita kolmatta maata, vaan toinen jäsenvaltio. Kolmatta maata siinä ei siis ole Eli jos olisi, olisi ehkä vähän naivia ajatella, että käytetään tällaista ja joku kilpailija esimerkiksi sanoi, että ei, ei, tuossa ei noudateta enää tuon direktiivin kirjainta. Kuitenkin varmasti voitaisiin ajatella, että jäsenvaltio tekee kahdenvälisen sopimuksen kolmannen maan kanssa, kuten Marokon kanssa, ja sallitaan pääsy omaan järjestelmään, mutta miten sitten saadaan tuo hyöty? ehkä sitten aivan erilaisen järjestelmän kautta tilastollisesti, jos useat jäsenvaltiot haluavat vastaavan määrän vihreää energiaa tietystä hankkeesta. Tiedän, että olen jo puhunut hyvin pitkään, mutta yksi asia vielä. Jätän sen tuohon esiin luetelmakohtien luettelo, joka liittyy verkon pääsy rajat ylittävään siirtyyn. Tässä pohditaan sitä, mitkä menettelyt ovat kolmaisissa maissa, onko kolmaisissa maissa lainsäädäntöä uusiutuvien energiavarojen osalta, miten maksetaan tästä siirtoverkon käytöstä. Tässä on lista 40, 50, 14-15 kysymystä, Tämä työ on kesken, enkä halua nyt mitenkään vain kovin synkässä mielessä tästä, mutta kahdenvälisiä sopimuksia on työstettävä niistä koodeista, jotka liittyvät nuohon liittymäkohtiin. Siitä vaikka hartiat tietävät nämä asiat, tiedon vaihdosta on keskusteltava, jotta pallo on nyt jäsenvaltioilla selkeästi. Nyt tarvitaan parempaa jäsenvaltioiden keskeistä koordinointia. Valon Espanjalla on tärkeä rooli. Se voi auttaa Saksan ja Ranskan kaltaisia maita. Kaiken kaikkiaan pitäisi ajatella eteenpäin yli vuoden 2020 vihreän energian agendaa tarvitaan, ei ainoastaan tämän uusiutuvien direktiivin osalta, koska pian halutaan sitovat tavoitteet vuodelle 2030. Ja kuten espanjalainen Redin kollega sanoi, että ei voida ajatella, että ei enää tuli voimaa Espanjasta, vaan otetaan Pohjois-Afrikasta, kun se on pari senttiä edullisempaa. Ei voida sanoa, ettei aurinkokennoja enää käytettäisi pohjoisessa Saksassa tai Etelä-Ruotsissa. Meidän pitää muuttaa niin paljon muutakin, että minun kantani olisi, että jatketaan nyt tuota työtä, tehdään työtä kovasti, mutta artikla 9 on ainoastaan väline ja sen kummempaa. Thank you very much for that. Um, I'm a bit in a, in a difficult situation. Kiitoksia vähän hankalassa tilanteessa, koska yleensä parlamentin jäsenet voivat esittää kysymyksiä, joten voisin antaa puheenvuoron itselleni. Tämä on kuulemistilaisuusten tragedia, jotka ovat torstailta päivänä myöhään. Ja toinen ongelma on se, että täytyy mennä näihin neuvotteluihin. Eli se mitä ehdotan. Ensinnäkin Kiitoksia kaikille parlamentissa, jotka tekivät tämän mahdolliseksi. Ensinnäkin puheenjohtaja Roel luotti jäseniin, jotka laativat ohjelman. Omistautunut henkilökuntamme Voitte nousta seisomaan. Näette, kuka oli järjestelyjen takana. Ehdottaisin, että täällä on niin paljon tietäviä ihmisiä. Olisi kovin harmi, jos tähän lopetetaan. Että jos joku voisi ottaa johdon, viedä baariin, sitten lähettää tekstiviestin puolen tunnin päästä voin tulla jälleen liittyvät teihin. Sitten voimme jatkaa keskustelua. Eli jos joku tämän aloitteen ottaisi käsinsä, niin se olisi minulle paras mahdollinen